Meine Damen und Herren, wir nehmen unsere beratungen. No niin, hyvät naiset ja herrat, jatkamme kokousta. Tervetuloa talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Teille on jaettu esityslista. Sitten News-lehdessä siellä näkyy, mitkä kielet ovat käytössä tulkkauksessa, ja tämä kokous välitetään verkossa. Sitten kolmas kohta esityslistalla eli keskustelu ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Mogherinin kanssa. Eli tervetuloa ensimmäistä kertaa tänne valiokuntaan. Haluaisin sanoa, että ymmärrämme kyllä sen, että lausuntojen jälkeen ja tilintarkastustuomioistuimen ja esittelijän kommenttien jälkeen teidän täytyy lähteä. Toivottavasti voitte sitten toipua. Kysehän on teidän terveydestänne. Eli kaikki sympatiamme teille ja toivottavasti todella toivotte hyvin. Ja hän lupasi tulla uudestaan sitten, kun kyse on ulkoasian hallinnon tarkastelusta. Ja palaamme sitten tähän. Eli ymmärrämme kyllä, että jos ette ole ihan terve, niin ja teillä on kalenteri aivan täynnä kokouksia, eli toivotamme teille hyvää paranemista. Ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet Muguruza on myöskin täällä. Ja haluaisin sanoa, niin ja Fajakas myöskin. Eli haluan antaa heille välittömästi puheenvuoron, eli kumpi teistä haluaa aloittaa? Tome, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Arvoisa puheenjohtaja, talousarvion valvontavaliokunnan jäsen, että arvoisa unionin ulkoasioiden ja turvallisuusasioiden korkea edustaja. Minun on suuri kunnia olla täällä tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joka vastaa hallinnollisista menoista toimielimissä ja laitoksissa Euroopan unionin tasolla. Voin esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen nä- näkemykset. Tammikuun 9. päivä minulla oli jo ilo esitellä teille tulokset erityisarviosta, joka tehtiin hallitusten menojen osalta kaikissa toimielimissä ja unionin laitoksissa. Tuossa yhteydessä kerroin teille, että kokonaisarvio, jonka tuomioistuin suoritti, on erityiskertomuksessa numero yhdeksän. Siinä käsitellään kaikkia toimielimiä laitoksia, mutta ei tehdä yksittäisiä arvioita. Siksi toimistumen kertoi tuossa yhteydessä, että arvioitu virhetaso hallinnollisissa menoissa oli yhden prosentin luokkaa. Tiintarkastus on myös Tilintarkastustoimistomme katsoi myöskin, että valvonta- ja tarkastusjärjestelmät, jotka tutkittiin, olivat tehokkaita, vaikuttavia. Tilintarkastuksen kannalta vuonna 2013 tuomioistuin tutki 153 maksutapahtumaa, hallinnollisia ja muita menoja kaikissa toimimisissa ja, la- ja laitoksissa. Näistä 11 liittyi ulkosuhdehallintoon. Samoin kuin aiempina vuosina, toimiston löysi joitakin puutteita laskintamenetelmissä, esimerkiksi kun on kyse sosiaaliturvamaksuista ja joistakin hankintamenettelyistä. Tuomioistuin katsoi niin ikään, että yksi maksu, joka liittyi tietotekniikan sopimukseen, neljän miljoonan sopimus oli sellainen, jossa oli 9,3 verran virheitä, koska jotkut laskut eivät olleet sellaisia, jotka oli otettu mukaan sopimuksen tekovaiheessa. Siitä huolimatta nämä huomiot eivät millään tavalla sitä kyseenalaiseksi myönteistä arviota, jonka tuomioistuin voi antaa tileistä. Arvostat valikunnan jäsen, että samoin kuin aiempina vuosina tuomioistuin suosittaa, että ulkosuhde hallinto ryhtyy seuraaviin toimiin sen varmistamiseksi, että henkilökunta toimittaa asiakirjat, jotka osoittavat henkilökunnan tilanteen ajantasaisesti. Asiakirja täytyy asianmukaisesti, ajankohtaisesti käsitellä, jotta niiden perusta voidaan esimerkiksi perhetuot laskea. hallinnon pitäisi myöskin parantaa suunnittelua, koordinaatiota sekä muita menettelyjä, jotka liittyvät hankintoihin sen päämajassa. Päämajan täytyy ottaa enemmän ohjeistusta esimerkiksi edustustoille tässä suhteessa. Mitä tulee menneisiin suosituksiin, niiden perusteella ryhdyttiin toimenpiteisiin tuomioista, niin havainnut samantapaisia ongelmia kuin mitä raportoitiin vuonna 2011. Silloin ulkosuudenhallinto oli allekirjoittanut sopimuksia vasta sitten, kun se oli juuri astunut virkansa vastaan. Silloin ongelmia oli esimerkiksi valvonta- ja tarkastusjärjestelmissä ulkosuhdehallinnon puolella. Näitä seikkoja tullaan arvioimaan vuoden 2015 tilintarkastuksen yhteydessä. Kiitän teitä saamastani huomiosta ja olen teidän käytettävissänne, mikäli teillä on kysymyksiä tai selvennyspyyntöjä. Rouva puheenjohtaja totesikin jo että minulla on mukallani kollegani herra Fasakas, joka on toimistomen jäsen. Hän vastaa erityiskertomuksesta 11 kautta 2014. Tämä liittyy Euroopan ulkosuhdehallinnon perustamiseen. Hän on myöskin käytettävissä, niin mikäli teillä on kysymyksiä tästä erityiskertomuksesta. Kiitos. Ja. Vielen Dank. Herr heißt das... Kiitoksia. Haluaako Vasakas myöskin puheenvuoron? No, olkaa hyvä. Frau sehr geehrte Frau Kiitoksia, varapuheenjohtaja, arvoisat talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet. Te varmaan kaikki muistatte, että kaksi vuotta sitten vastuuvapauden tienoilta ulkosuhdehallinnon osalta Ashton kävi täällä ensimmäistä kertaa. Se oli erittäin mielenkiintoinen visiitti. Ja siellä oli vastuuvapauteen liittyviä kysymyksiä. Ja hän vastasi sitten näihin kysymyksiin. Tämän kokouksen jälkeen valiokunta pyysi tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen tilintarkastustuomioistuimesta. Tehän tiedätte, että tämä raportti saatiin valmiiksi viime kesänä ja se on julkistettu. Ja olimme iloisia siitä, että te AFET ja muut valiokunnat täällä olette nyt käsitelleet sitten tätä raporttia. Tähän liittyy myöskin se, että tämänvuotisen vastuuvapauden osalta ei käsitellä ainoastaan virastoja tai rahoituskysymyksiä, vaan paljon kysymyksiä, jotka liittyvät tähän kertomukseemme. ja myöskin ulkosuhdehallinto on vastannut näihin kysymyksiin. Ja olen iloinen, että tämä kokous on järjestetty, ja jos teillä on lisäkysymyksiä tästä erityiskertomuksesta, niin olen valmis antamaan teille vastauksia. Kiitos. vielen Dank, da gibt's ja noch viele... Kiitoksia. Täällä on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Eli mitä tulee erityisedustajien kohteluun, mehän olemme nähneet, että tämä on kallista lystiä, vaikka tulokset ovat aika keskinkertaisia. Eli ulkosuhdehallinnossa on vielä puutteita ja heikkouksia. Meillä on 11 yhden miehen valtuuskuntaa ja nyt täytyy katsoa, mitä yhden miehen valtuuskunnat oikein voivat saada aikaan, mutta no, täytyy katsoa, mitä sitten vuoden 2013 tilanne on saanut muutettua. Me tiedämme, että te ette tietenkään ole vastuussa tästä hallinnosta ja toivomme todellakin, että toimitte eri tavalla kuin edeltäjänne. Hän kävi täällä kerran, eli silloin kun hänellä ei ollut mitään vastuuta budjetista. Eli no niin, sitten teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much, as you said. Uh, it... Paljon kiitoksia, kuten sanoitte. Tämä on ensimmäinen kerta, kun vierailen täällä valiokunnassa. Ja pahoittelen sitä tosiasiaa, että Minun suoritukseni täällä valiokunnan edessä ei varmaankaan ole kovinkaan loistelias tänään. Minun täytyy pahoitella tätä. En voi kovinkaan hyvin ja siksi äm, joudun poistumaan myöhemmin. Tämä ehkä ole nyt paras hetki ottaa vastaan kysymyksiä ja vastata niihin. Mutta sovimme, että hyvin mielelläni tulen tämän vastuuvapausmenettelyn jälkeen palaamaan valiokuntaan ja erityisesti kertomaan siitä, mitä tulevaisuudessa tulen tekemään, sillä tämä valiokunnan työ on erittäin opettavaista. Se näyttää, mitä voitaisiin tehdä toisin ja erityisesti äm, liittyen ulkosuhdehallinnon erityisraporttiin. Tässä on asioita, joista voisimme vastuuvapauden suhteen keskustella yhteydessä valiokuntalle kanssa. Ja olisi minulle hyödyllistä ja olisi hyödyllistä tehdä valiokuntalle kanssa yhteistyötä aloitin tämän kertomuksen arvioinnin. Äh, pääsihteerin kanssa tiedät, että olen nimittänyt uuden pääsihteerin, joka virallisesti aloittaa ensimmäinen maaliskuuta tehtävissä, niin mielestäni on luonnollista, että äm, vastuuvapauden äm, myöntämistä Alan Ruon uuden pääsihteerin kanssa arvioidaan, ja hän on aloittanut tätä työtä jo. Hän ehdotti, että muutaman kuukauden päästä palaisin takaisin valiokuntaan, kun olemme nyt tämän prosessin aloittaneet, ja muuten, mitä voimme tehdä toisin, ja mitä suosituksia on annettu, tai mitä itse asiassa on jo aloitettu uudistamisessa, sillä me olemme jo toimeenpanneet tätä arviointia ensimmäisinä kuukausina tehtäväni aikana. Olen hyvin tyytyväinen siihen ja tämä on minulle äh, henkilökohtainen sitoumus. Tiedätte, että olen itse ollut kansallisen parlamentin jäsen ja äh, kiinnitän paljon huomiota ja suuren arvon parlamentin toimintaan ja erityisesti Euroopan parlamentin toimintaan. Mielestäni meidän päämäärämme on yhteinen. Haluamme todella eurooppalaisen politiikan luoda ulkosuhdehallinnon suhteen, ja tässä mielestäni Euroopan parlamentin rooli on avainasemassa, kun kehitämme tätä omistajuutta ja kansalaisuutta. Erityisesti äm, talousarvion valvontavaliokunta on tärkeässä roolissa. Se vahtii sitä, että varat käytetään oikealla tavalla, läpinäkyvällä tavalla. Ja tämäkin on tärkeää, jotta kansalaiset voisivat tuntea äm, luottamusta siihen, että toimielimet toimivat oikealla tavalla, joten luotan suuresti yhteistyöhön tässä asiassa. Haluaisin kiittää suuresti työstä Domekurossa ja hänen myöskin ähm, osallistumisestaan ja herra Fasakasia hän oli tilin tarkastus tuomioistuimessa ulkosuhdehallinnon erityiskertomuksen vastuuhenkilönä ja haluan sanoa, että tilintarkastustuomioistuin on hyvin tärkeä myöskin valiokuntanne työssä, kuten äsken mainittua, vaikka vuoden 2013 talousarvio toimeenpantiin edeltäjäni kaudella ja vastuun alla Lady Catherine Ashtonin johdolla minä olen sitoutunut siihen, että vuoden 2013 talousarvion toimenpanon arvioinnissa olen mukana ja olen tällä hetkellä vastuuhenkilö ja otan tämän kunniana enkä vain vastuutehtävänä. Uskoakseni meidän tulee nyt ottaa vastuu siitä, että muodostamme sellaisen ulkosuhdehallinnon, joka nyt on luotu, mutta kyseessähän on vielä taapero nelivuotias meillä täytyy olla sellainen ulkosuhdehallinto, joka voi tukea yhteistä turvallisuus- ja ulkopolitiikkaamme, joka palvelee Euroopan unionin ulkoisia toimia. Käytin tässä monikkoa. Meillä on monia eri toimialoja. Meidän täytyy varmistaa se, että ulkosuhdehallintomme pystyy käsittelemään niitä kaikkia oli mikä toimielin sitten tahansa vastuussa näistä toimista, olipa sitten Euroopan parlamentti, jokin jäsenmaa, eurooppalainen muu toimielin. Ja tämä haaste on sellainen, jonka parissa meidän pitää tehdä yhteistyötä, että voimme varmistaa sen, että välineemme ovat kyllin tehokkaita. Te, muistatte, että kuulemisessani Euroopan parlamentissa lokakuun alussa viime vuonna julistin, että olen sitoutunut muokkaamaan yhteistä strategiaa ja näkemystä ulkopolitiikassa. Ja olen vakuuttunut siitä, että yhteistä ulkopolitiikkaa tai visiota emme voi yhdessä muokata, ellei meillä ole riittäviä välineitä, instrumentteja sen toteuttamiseksi. Tämä alkaa henkilöstöpolitiikasta, logistiikasta ja myöskin hallinnollisista menettelyistä. Nämä ovat ranka ja kova ydin työssämme kaikessa tässä työssä mielelläni noudatan vuoropuheluperiaatetta teidän kanssanne erityisesti ja perussääntöjä vastuullisuudesta, läpinäkyvyydestä ja rahanarvon kunnioittamisesta ja odotan tässä kumppanuutta, jotta voisimme hyviä käytänteitä, parhaita käytänteitä kehittää. Nyt voisin kommentoida monia avainkysymyksiä, jotka jo tulivat esiin ja näitä kysymyksiä, ei kovinkaan monia kysymyksiä, mutta niitä, joihin palvelumme ovat kirjallisesti vastanneet. Ja haluaisin myöskin kiittää osallistuneita tässä työssä. Ensinnäkin vuoden 13 vuotuinen toimintaraportti tilinpäätöksen kanssa. Tämä on kattava katsaus vuoden 2013 toimimme ja olen tyytyväinen siitä, että delegoitu hallinnon viranomainen vuosien 12 2013 pystyi käsittelemään sopimuksiin liittyviä kysymyksiä. Tämä on erittäin tärkeää turvallisuutemme ja henkilöstömme kannalta. Teemme kaiken, että me käytämme olemassa olevia sääntöjä, noudatamme niitä turvallisuuden henkilöstön osalta. Ja myöskin nämä niin kutsutut materiaaliset virheet, mainitut merkittävät virheet kansallisessa toimeenpanossa 2013, 0,06 prosenttia delegoidussa ja oli äh, tämä taso. Kirjallisessa vastauksessa tein kaiken mahdollisen, jotta voisin vastata 94 kirjallisen kysymykseen. Tämä on rajattu määrä kysymyksiä ja se rohkaisee minä. Mielelläni ottaisin vielä lisää kysymyksiä vastaan. Kysymysten kattama ala ja lukumäärä osoittaa sen, kuinka suurta mielenkiintoa osoitatte työtämme kohtaan. Erityisesti monet kysymykset koskevat näitä kiinteistösopimuksia, olen varma, jos lisäkysymyksiä tämän alan suhteen herää, erityisesti vuoden 2013 osalta mielellämme äh, menemme yksityiskohtiin, jos muitakin kysymyksiä herää sellaisia, joita ei kysymyksissä kirjallisissa kysymyksissä tullut esiin. Sitten komission kanssa tehtävä yhteistyö, läheinen yhteistyö ulkosuudenhallinnon ja komission välillä mielestäni on äärimmäisen tärkeää. Tämän toin selkeästi aivan työni alussa jo esiin. Kuten tiedätte, minä tartuin vaikeaan mm, asiaan ja päätin siirtää Berlemon rakennukseen pää toimistoni, puhun päätoimistossa, sillä ihmiset ovat järkyttyneet kun törmäävät minuun. Minulla on vielä muitakin äh, toimistoja, mutta minun täytyy kantaa täysin komission varapuheenjohtajan rooli myös. Tämä ei ole vain toimia, jonka teemme minun roolini vuoksi, vaan myös se siksi, että meidän täytyy varmistaa se, että Euroopan ulkosuhdehallinnon rooli on äh, selkeä komission ja parlamenttiin nähden ja että me koordinoimme kaikkien toimielinten kesken työtämme. Haluaisin sanoa tässä yhteydessä, että me aloitimme ähm, komissio, komissioryhmän, äm, ulkosuhderyhmän kanssa työmme. Olemme neljä kertaa tavanneet. Ja tämän lisäksi on ollut erittäin hyödyllistä aloittaa yhteistyö ja jakaa tietoa liittyen politiikkoihin eri aloilla, ei vain ulkosuhdehallintoa käsittelevien komission jäsenten kanssa, mutta eräiden varapuheenjohtajien, kuten Georgievan, joka on teille hyvin tärkeä tietääkseni, olemme jo aloittaneet keskustelut tulevaisuuteen liittyen ilmastonmuutokseen, energiaan, talouteen ja muihin asioihin liittyen, jotka vaikuttavat myös ulkosuhdehallintoon. Ja haluaisin mainita, että kyseessä ei ole vain äh, jotakin, mikä teemme kokousten aikana komission jäsenten yhteisissä kokouksissa, vaan jatkamme tätä työtä, kun emme ole pää, paikalla äm, Kiovassa vieraileva komissioni Stiljani oli yhteyksissä minuun ja näin pyrimme koordinoimaan viestejä sisäisesti ja ulkoisesti. Tämä on asia, joka tulee vaikuttamaan uskoakseni työmme tehokkuuteen. Sitten vuosikertomukseen 2013 liittyen. Äh, kuten tiedätte, se on ollut äh, jäsenmaissa, äh, tilintarkastustuomioistuimissa ja myöskin täällä valiokunnassa hyvin yksityiskohtaisen työn alla. Ja kiittäisin teitä panoksestanne tässä. Tulen seuraamaan läheisesti uuden pääsihteerin kanssa, kuten sanoin, ähm, ja myöskin Alain Le Huon kanssa tätä työtä. Ja hyvin mielellämme ensimmäisiä mielikuvia voimme jakaa tulevina kuukausina tästä työstä. Sitten mitä tulee talousarvioresursseihin ja säästöihin. Ulkosuhdehallinto ei varmaankaan olisi voinut käynnistyä hankalimmissa merkeissä vuonna 2009. Tilanne oli hyvin vaikea ja meillä oli hyvin äh, tiukat budjettiresurssit tämän seurauksena. Tämä vaikuttaa ähm, muutoksiin hyvin suuresti kaikilla tasoilla, myöskin kansallisella tasolla. Olen ministerinäkin tämän aikanaan kokenut ja myöskään rahoitusnäkymät eivät ole kovinkaan rohkaisevat, joten tämä on haastavaa. Meidän täytyy kuitenkin uskoakseni korostaa sitä, että investointi ulkopolitiikkaan on investointi, jos sitä oikein ja varovasti käytetään. Meillä täytyy olla oikeanlainen tasapaino olemassa ähm, säästöjen suhteen, niiden, joita täytyy toteuttaa, ja resurssien käytön tehokkuuden suhteen. Ja myöskin jonkin verran joustoa, sillä ulkopolitiikassa tilanne ei ole samanlainen kuin missään muussa politiikassa. Ähm, on hyvin vaikea ennakoida ähm, työlistalle tulevia asioita. Sitten henkilöstöresursseihin liittyen ähm, monivuotoisen rahoituksen mukaisesti ulkosuhdehallinto äh, tulee äh, leikkaavan suunnitelmien mukaan yhdellä prosentilla äh, henkilöstöä. Tämä vastaan on 17 viran vähennystä vuosittain, mutta haluan vakuuttaa, että ähm, 138 edustuston maailmanlaajuinen verkosto tarvitsee riittävät henkilöstöresurssit ja tässä täytyy jälleen kerran löytää tasapaino säästöjen ja diplomaattisen verkostomme tehokkuuden välillä. Toteutetut säästöt tässä todellakin viittaan työhön, jota ennen minun kauttani tehtiin. Ulkosuhde, hallinto on vuodesta 2011 sulkenut kolme edustusta kolme toimistoa ja henkilöstöä on siirretty toisiin toimiin, joita Libyassa, Myanmarissa ja Yhdistyneissä Arabiemiraatissa avatut edustustot vaativat. Tämä oli rohkaiseva jonkin verran. Saimme säästöjä toteutettuja jäsenmaiden kanssa edustuston rakennuksiin liittyvien sopimusten kautta ja luonnollisesti tämä vaikutti myöskin säästöisiin mainitsisin myöskin päivärahauudistukset ja expat-henkilöstön sopimuksiin tehdyt muutokset ja niiden tuomat säästöt. Sukupuolten välinen tasa-arvo henkilöstössä on yksi minun prioriteettejani. Me kärsimme tilanteesta, jossa naisia on äh, edustettuina vähän palveluissamme, aivan kuten kansallisellakin tasolla. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu. On totta, että eräitä edustusaskelia on tehty erityisesti edustustien johtajien suhteen, naisten suhteen johdossa, mutta meillä on myöskin äh, ylimpien virkojen suhteen edelleen epätasapainoa olemassa ja mielestäni meidän pitää näitä erittäin päteviä naisia, joita meillä palvelussamme on, äh, saada nostettua ylöspäin jostain syystä. Hyvin paljon naisia on keskitason ja alemman tason tehtävissä ja mielestäni meidän pitäisi tämä kuilu korkeampien ja kaikkein ylimpien tehtävien suhteen, myöskin ylimpien tehtävien suhteen täyttää. Ja sitten ulkosuhdehallinnon palveluksessa olevat diplomaatit, mielestäni me olemme onnistuneet melkoisen hyvin. tarkoite siitä, että meillä olisi 33 prosenttia jäsenmaista tulevia diplomaatteja tavoitettiin. Ja yli 18 prosenttia AD-henkilöstöstä tulee nyt uusista jäsenmaista verrattuna tähän 21 prosentin väestötason. Eli olemme lähestulkoon saavuttaneet tämän tason ja 90 kaksi ähm, edustuston jäsentä on sellaisista äh, jäsenmaista, jotka viimeisen kymmenen vuoden aikana on liittyneet unioniin, joten tässäkin olemme melko tasapainoisessa äh, tilanteessa vuonna 2004 liittyneiden jäsenmaiden suhteen olemme myöskin onnistuneet korottamaan niiden niistä tulevien henkilöiden määrää henkilöstössä. Me pyrimme nyt erityisesti puuttumaan maantieteelliseen jakoon, kansalliseen jakoon ja erityisesti kiinnitän huomiota sukupuolten väliseen jakaumaan. Perusperiaate luonnollisesti on se, että henkilöt nimittäin pätevyyden mukaan, mutta meidän täytyy varmistaa se, että kansallisuuksien ja taustojen suhteen meillä on tasapainoinen tilanne. Ja sitten lopultakin Tiedän, että tälle valiokunnalle on tärkeää myös yhteistyö Olafin kanssa ja mielessäni, mielelläni voin sanoa, että olemme Olafin kanssa saattaneet sopimuksen päätökseen. Kyseessä on samantyyppinen sopimus, joka Olaf on valmistelemassa komission kanssa näinä päivinä. Ja tämä on ollut pitkällinen asia kauan käsitteillä täällä valiokunnassa ja voin nyt mielelläni kertoa, että tämä on ollut mahdollista toteuttaa. Ja lopultakin pahoittelen sitä, että olen nyt hyvin rajatusti saatavilla tänään, mutta mielelläni täysin valppaana ja tuoreen mielen palaisin tänne keskusteluun kanssanne. kysymyksiä ja vastauksia varten ja kiitän hyvin paljon huomiostanne. En tiedä, voisinko nyt kuulla esittelijän puheenvuoron, se voisi olla mielenkiintoista. Ja aivan aluksi totesin, että niin pahoittelen, en voi tänään oikein hyvin. Hyvin mielelläni ottaisin yhä teiltä kysymyksiä vastaan ja luonnollisesti kun kutsutte minut takaisin tänne mielelläni, niin tulen keskustelemaan tulevaisuutta käsittelevistä kysymyksistä lähemmin. Tämä on hyvin tärkeää, tämän valiokunnan työ. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä alustuksesta. Olisi hyvä, jos voisitte kirjallisesti toimittaa tämän alustuksen kollegoille. Seuraavaksi esittelijä Czarniecki, olkaa hyvä. Thank you, Madam President, Madam Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen tiintarkastuomioistuimesta tulleet vieraat. Nyt toista kertaa toimin esittelijänä, kun on kyseessä ulkosuhdehallinnon vastuuvapaus. Toisin jo, toimin jo ensimmäisellä kertaakin esittelijänä. Toimin niin ikään työasiakirjan esittelijänä, joka liittyi 11 kautta 2014 erityiskertomukseen ulkosuudenhallinnon vapauteen. Haluaisin esittää seuraavat neljä lyhyttä ja ytimekästä kysymystä. Minä ymmärrän kyllä, että teillä on aika paineita ja olette sairaana komission jäsen. Mutta kysymys yksi. Voisitteko kertoa jonkinlaisen tilannekatsauksen tai yleiskuvan tulevista ehdotuksista, niin joilla pyritään parantamaan tehokkuutta ja muutoinkin ulkosuudenhallinnon toimivuutta. Toinen kysymys. Mitä tulee järkiperäistämiseen ulkosuudenhallinnossa ja huippujohtajien joukossa ja korkearvoisten virkamiesten joukossa? Mitä suuntausta aiotte tässä noudattaa näissä kysymyksissä? Kolmas kysymys. Mihin toimi te aiotte ryhtyä, jotta voitte lisätä unen erityisedustajien toimien tehokkuutta, miten heidän mandaattejaan voidaan selkeyttää ja yhdistää heidät muihin palveluihin ja miten varmistatte tarkemman valvonnan, kun on kyse heidän aiheuttamistaan kustannuksista. Neljäs ja viimeinen kysymys tulee tässä. Ulkosuhdehallinnon EULEX-missio, Kosovan missio, siitä tulee sen, että että vuonna 2014 joulukuun ensimmäistä päivästä lähtien te nimitette erityisasiantuntijan, jonka tehtävänä oli uuden tarkastella EULEX-mandaattia ja määritellä systeemiset puutteet EULEXin toiminnassa. Erityishuomio riittyi epätarkkuuksiin tai sääntöjen noudattamatta jättämiseen. Mitä tuloksia tuosta uuden tarkastelusta tuli ja milloin tai että toimittamme tästä raportin. It's up to you now. Kiitoksia. No niin, olkaa hyvä. I, uh, I will, uh... Niin, minä voin kertoa teille hiukan tästä. Ja kuten sanoin alussa, niin voin palata. Siis itse asiassa en ole vielä toiminut tässä tehtävässä ihan vielä sata päivää. Eli kun sata päivää tulee täyteen, niin voin tulla takaisin. No ei, pelkkä vitsi. Eli se tapahtuu pari viikon kuluttua. Mutta kuten alussa sanoin, aloin työnteon uuden pääsihteerin kanssa koskien sekä tätä tarkastelua että USR. Eli ehkä, en nyt tiedä onko se mahdollista, eli ehkä teillä voisi olla ulkoasioiden valiokunnan kanssa yhteinen kokous näistä kysymyksistä. Eli sitten voisimme varata enemmän aikaa tälle keskustelulle ja kertoa näistä ehdotuksista tulevasta työstä, jota nyt tällä hetkellä ollaan valmistelemassa. Yksi asia, jonka mainitsitte Euleksista, no tämä koskee tietysti sekä toimintaa, toiminnan parantamista, huippujohtoa, uudelleenjärjestelyitä. Ja tästä vain sanoa, me nyt työstämme paria muutosta, mutta rakenteiden muutokset ja toiminta, no se ei vielä toteudu tänä vuonna, koska päätös nyt tehdään vasta tässä kuussa. Eli rakenteellinen tarkastelu on ehkä sitten vuorossa ensi vuonna. Eulexista voin sitten kertoa, että pari viikkoa sitten Strasbourgissa meillä oli erityiskomitean kokous, jossa oli paikalla Jacquet ja minä itse tietysti. Ja alustavasti keskustelimme hänen kanssaan erityiskomiteassa koskien hänen työnsä ensimmäisiä vaiheita. Hänen raporttinsa valmistuu maaliskuun loppuun mennessä ja olemme sanoneet, että toimitamme näitä tuloksia sitten parlamentin oikeassa muodossa, ehkä erityiskomitea tai valiokunnat, riippuen siitä, millainen päätös sitten tehdään. Ja voin kertoa, että erityiskomitea pari viikkoa sitten Strasbourgissa kokoontui, ja siellä keskustelimme näistä työn alkuvaiheista. No tietenkään raportti vielä ei ole valmis, Kosovo-edustaja myöskin kertoi ensimmäisistä kokemuksistaan ja ensimmäisistä kysymyksistä tämän erityiskomitean jäsenten kanssa. Ja kun meillä on luottamuksellisuutta, niin sitten voimme keskustella hiukan avoimempi, kun laadimme tätä raporttia, joka on siis jo tällä hetkellä työn alla. Ja nyt pyydän anteeksi, mutta jätän teille Patrickin tähän. Hän voi vastata näihin muihin kysymyksiin. Kiitoksia ja lupaan, että ensi kerralla olen sitten paremmassa kunnossa. Kiitoksia ja pikaista paranemista. verstehen natürlich die... Totta kai me ymmärrämme, että terveyssyistä pitää toimia näin. Sitten jatkamme. Niin, Child, voisitko vielä vastata esittelijän muutamaan kysymykseen? Olkaa hyvä. Well, well, thank you very much, and I, I think that the High Representative have... Paljon kiitoksia varmaankin. Tässä korkean edustajan toi ensimmäisen vastauksen pääkysymyksistä, jotka toitte esiin. Uskoakseni, että selkeästikin olemme hyvin tietoisia siitä tulevaisuuden ohjelman suhteen. Meillä on jo arvioitu neuvostossa tätä USR erityisedustajien kysymystä ja voimme tässä mennä varmaankin eteenpäin. Erityisesti läheisen yhteistyön Euroopan unionin erityisedustustojen ja maantieteellisten palvelujen ja pääosastojen suhteen ja delegaatioiden suhteen välillä, niiden, jotka ovat äh, siis asianosaisia jotakin, missä voimme edetä. Ja voisin myöskin tässä mainita, että tietyt erityisedustajat äh, hoitavat kahta tehtävää, he ovat edustuston johtajia myöskin, ja tämä tarkoittaa sitä, että me varmistamme sen, että äh, nämä ähm, erityisedustajat kantavat samat vastuut kuin edustustojen johtajat Tämä luonnollisesti luo johdonmukaisuutta ja varmistaa sen, että erityisedustajan ja edustajan, edustuston johtajan henkilökunta tekevät samassa rakennuksessa yhteistyötä. Samoin me olemme luoneet ähm, luodessamme palveluja ja edustustoja pyrkineet varmistamaan sen, että maantieteellisesti ne ovat yhteyksissä ja äm, lähekkäin, mutta näissä asioissa varmastikin tulevaisuudessa teemme vielä edistystä. Sitten palvelun rakenteeseen liittyen varmastikin kuulitte korkean edustajan sanat. Tässä voin lisätä vain sen, että vuoden 2013 ulkosuhdehallinnon arviossa se ajatus, että kun ulkosuhdehallinto kypsyy ähm, tätä johtajapainotteista äh, hallintorakennetta voitaisiin virtaviivaistaa. Tämä on varmastikin jotakin, mitä uusi johto haluaa tarkastella. Ja käsittääkseni korkea edustaja todellakin haluaa tehdä tämän asian parissa töitä uuden päätösihteerimme kanssa. Ja me olemme luonnostelleet jo tiettyjä ehdotuksia. Minulla ei ole mitään euleksiin lisättävää tässä kohdassa. Kiitoksia. Kollegin. Kiitoksia. Sitten Ajala Sender, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin totta kai kiittää vieraitamme erityisedustaja siitä, että hän tuli tänne. Meillähän pitää olla korkea edustaja hyvässä kunnossa. Brokhan tästä puhui jo hiljattain, eli Toivottavasti hän nyt hoitaa itsensä kuntoon, eli voitte toivottaa hänelle pikaisen paranemisen tervehdyksemme. Haluaisin nyt puhua näistä edustustoista. Joissain tapauksissa nämä luvut, esimerkiksi mitä tulee nyt henkilöstön matkoihin, niin ne ovat pelkästään lukuja. Se ei riitä meille. Tämä nyt on tämä riita, joka meillä on ollut pitkään. Eli meidän täytyy hyvin viestiä kansalaisille. Hehän nyt jo näkevät tämän televisiossa, mutta ehkä pitää tästä viestiä vielä paremmin. Eli millä tavalla nämä edustustot hyvin vaikeissa paikoissa, kuten esimerkiksi Irakissa ja niin edelleen, eli millä tavalla nämä olosuhteet ovat erikoiset virkamiehille, jotka toimivat siellä, kun ajatellaan turvallisuutta ja liikkuvuutta, kun ajatellaan stressejä ja muuta. Eli jäsenvaltioiden edustajia myöskin näissä paikoissa. Eli ehkä jossain vaiheessa, no ei nyt tarkoita, että näin suurissa erityispuitteissa, joista te meille kerroitte, mutta ehkä joissain edustustoissa, joista nyt keskustellaan, niin voitaisiin katsoa, mitä ne tekevät, mitä nämä virkamiehet tekevät, siis jäsenvaltiot, joilla on siellä edustustoja. Ja muistuttaisin vielä, että nämä edustustot voisivat myöskin olla investointi esimerkiksi minun maani osalta esimerkiksi näin on tehty muutaman kerran, eli voitaisiin helpottaa sitä, että voidaan luopua konsulaateista tai suurlähetyksestä, ja Euroopan unioni on sitten se, joka edustaisi meitä kaikkia. Mielestäni se olisi keskeisen tärkeää. Sitten nämä missiot ja sitten puolustuskapasiteetti eurooppalaisessa ulkosuhdestrategiassa, josta Mogherini tulee meille puhumaan, niin sen jälkeen kun hän on sitten Afetissa sen esitellyt, niin voisiko hän sitten kertoa asioista, jotka liittyvät nimenomaan tähän osioon, joka tähän mennessä on jäänyt hiukan vähemmälle huomiolle. Mehän teemme työtä logistiikan teollisuuden osalta, ja sitä täytyy nyt sitten täydentää. Ja sitten meidän täytyy luoda eurooppalaista kapasiteettia, jotta voimme paremmin ja enemmän tukea näitä missioita vaikeissa paikoissa, joissa EUn läsnäolo sekä sotilas- että siviilimissioilla on tärkeää, että voimme näin edetä. Kiitos. Sitten vastaus, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Ensinnäkin olen kiitollinen rouva Ajalalle tuesta ja solidaarisuudesta, jota hän osoittaa kollegoita kohtaan, jotka tekevät työtä erittäin vaikeissa olosuhteissa eri puolilla maailmaa. Sen myötä, kun Euroopan unionin profiili kasvaa tai nousee maailmanlaajuisena toimijana, ja meidän uskotaan tai oletetaan toimivan olosuhteissa, jotka ovat erittäin haastavia ja vaikeita, on erittäin tärkeää, että kollegat, jotka tekevät siellä työtä meidän puolestamme, voivat tuntea, että että ennen muuta, niin kuin te sanoitte, heihin kohdist, heidän turvallisuutensa on paras mahdollinen, niin kuin tekin totesitte. Mitä heidän työolosuhteisiin tulee, he tarvitsevat lomaa, jonka voi viettää maan ulkopuolella. Ja perheiden kanssa ei pidä unohtaa, että useimmiten kaiken vaikeimmissa olosuhteissa tekevät ihmiset, työtä tekevät ihmiset tekevät työtä erossa perheestään, niin heidän täytyy olla oikeus tavata perhettään. Hienoa, että painotitte tätä puolta. Ikävä kyllä, turvallisuusympäristö maailmassa on muuttunut kielteiseen suuntaan ja edustustojen turvatoimien kustannukset ovat yksi kaikkein nopeimmin kasvavia menoeriä. Pelkään pahoin, että tämä suuntaus tulee kasvamaan. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Kuten Rova Ajalla totesi, on tärkeää verrata sitä, mitä me teemme parhaisiin käytänteihin muissa maissa. Jäsenvaltioiden kollegat tekevät työtä edustustoissa, mutta tähän on myöskin toinen syy, turvallisuuteen liittyvä syy. Mahdolliset iskut, kun ovat vaarana, täytyy katsoa, mitkä kansainväliset järjestöt ovat kaikkein parhaiten voineet suojautua tällaisilta tilanteilta. Emme halua, että eurooppalaiset instituutiot herättäisivät huomiota houkutteiset iskuja. Yleisissä budjettikeskusteluissa Euroopan parlamentin puolella meille on annettu tukea ja jäsenvaltiotkin on toivottavasti osoittavat enemmän tukea meitä kohtaan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan missiot ovat erittäin tärkeä osa ulkoista toimintaamme. Yli 3000 ihmistä tekee työtä Euroopan unionin nimissä eri puolilla maailmaa. Ja jälleen kerran he tekevät erittäin vaikeissa ja haastavissa olosuhteissa työtä. Onkin tärkeää, että me varmistamme ensinnäkin sen, että heidän työnsä avoimuus on riittävää. Puolivuosittain raportoidaan ja raportit toimitetaan korkealle edustajalle ja hän niistä sitten on valmis keskustamaan myöskin parlamentin kanssa. Ulkosuhdehallinnon se budjetin osa, joka ei ole hallinnollista budjettia, on ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaisuuteen kuuluva budjettia Euroopan parlamentille. Toimitetaan tiedotta tilivelvollisuus toteutuu parlamentin suuntaan. Tässäkin suhteessa me varmistaa, että ihmiset, jotka tekevät kenttätyötä, saavat riittävää suojelua ja ovat turvallisissa olosuhteissa. Ja korkea, että varainhoidon valvonnan ja varainhoidon normit sielläkin puolella pyritään toteuttamaan. Next up the list. Seuraavaksi Thomas Deutsch, olkaa hyvä. tisztelt <clears throat> elnök asszony, kedves kollégák! Kiitoksia puheenvuorosta. Varapuheenjohtaja Mogherini totesi meille, että hän jättää kollegan tänne vastaamaan kysymyksiimme. No, pari kysymystä. Tästä tämän mietinnön osalta olen itse varjoesittelijä ja ensimmäinen kysymys. Tuki kuluihin, jotka liittyvät asuinkuluihin, siis tämä nyt oli ensimmäinen kysymykseni. Kuten tiedämme, Tämä asumistuki on erittäin tärkeää, kun ajatellaan ulkosuhdehallinnon toimintaa, edustustoja ja virkamiehiä, jotka muuttavat näille alueille asumaan. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa on tietoja tästä tilanteesta ja tämä osoittaa, että viime vuosina se on 3015 euroa per henkilö per kuukausi. Eli 3500 euroa kuussa tai enemmän. Asiasta on aikaisemmin tehty päätöksiä. Ja tämä summa siis maksetaan asumiskuloista. Meistä on hyvä saada nyt vähän lisätietoja. Eli mikä on tämä kattosumma? Varmasti jonkinlainen kattosumma on, ja mikä se on, ja mitä tästä on nyt päätetty. Ja tähän kysymykseen liittyy sitten toinen kysymys. 89 edustustoa ovat ylittäneet tämän katon ja miksi muissa edustustoissa tämä kuukausittainen yläkatto ei vielä ole käytössä. No sitten toinen kysymys, joka liittyy varainhoitoasetukseen. Eli jäsen, nämä virkamiehet voivat ottaa lainaa esimerkiksi ostaakseen esimerkiksi asuntoja. Ja tämä liittyy sitten siihen, että he tarvitsevat toimistoja tai sitten haluavat sisustaa asuntoa. Eli kysyisin, onko ulkosuhdehallinto tehnyt etukäteen arvioita siitä, miten virkamiehet todella käyttävät hyväkseen tätä mahdollisuutta. Onko tietoja siitä, millä tavalla ulkosuhdehallinto on hyödyntänyt tätä mahdollisuutta ottaa lainaa, jotta näitä asuntoja ja toimistoja voidaan myydä tai vuokrata. Kiitos. I hope I've understood all the questions, but... Uh, uh, Toivottavasti ymmärsin kaikki kysymykset. Paljon kiitoksia näistä. Aivan aluksi liittyen kysymykseen, joka koskee ihmisiä, jotka tekevät edustustoissa töitä ja eri äh, korvauksiin, joita he saavat. Ehkäpä ymmärsin tämän kysymyksen nyt niin, että kyseessä ovat he, ne henkilökunnan jäsenet, jotka jokin organisaatio tai jäsenmaa lähettää. He saavat myöskin tästä kotojärjestöstä siis palkan ja sitten toimielimiltä korvauksia. Meillä on hyvin paljon tällaisia äh, henkilöstön jäseniä Brysselistä erityisesti. Ähm, sotilasosastossa, sotilasosastossa ja muissa osissa ulkosuhdehallintoa. Tämä on muodostunut vuosien aikana ja meillä on myöskin korvauksia tai tietynlaisia päivärahoja, jotka vastaavat äh, vastaavia henkilökunnan, muiden toimielinten henkilökunnan saamia korvauksia ulkosuhdehallinnossa yhä enemmän ja enemmän. Tätä tapahtuu, kuten kun me joudumme jäsenmaista pyytämään henkilökuntaa ja meidän täytyy pyytää jäsenmaita toteuttamaan tämä kuluttomasti, eli siis jäsenmaa kantaa koko kulun ja me korvaamme ehkäpä sitten matkustusturvallisuuskulut ja äh, tämän tyyppisiä kuluja. Luonnollisesti tämä on erittäin tervetullutta meille. Kyseessäni ei ole äh, pitkällä aikavälillä kestävä tilanne. Tiety, tämä aiheuttaa tietynlaista ö, ähm, syrjintää niitä jäsenmaita kohtaan, joita näitä, jotka eivät näitä kuluja pysty kantamaan. Toiset ne pystyvät kantamaan ja toiset äh, eivät niinkään. Ja mitä tulee sitten kenttä henkilökuntaamme. Meidän täytyy erottaa jälleen kerran edustustojen henkilökunta. Siellä meillä on jonkin verran ähm, lähetettyä henkilöstöä ja tässä turvallisuuskulut saattavat olla hyvin korkeat. Ehkäpä jäsenmaa voi suostua lähettämään henkilöstön jäseniä Afganistanin Irakiin ilman kuluja, mutta me joudumme vielä kantamaan tämän lisäksi kuitenkin hyvin korkeat turvallisuuskustannukset. Ja meillä on tälle talousarviossamme paljon vähemmän varoja siksi joudumme näitä meille ilmaisia henkilökunnan äh, jäseniä pyytämään sitten äh, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan äh, missioiden henkilökunta. Tässä on tiettyjä merkittäviä eroja verrattuna tähän ähm, expat-henkilökuntaan, joita tavanomaisin sopimuksen palkkaamme, ja mielelläni menen yksityiskohtiin myöhemmin tässä asiassa aika, aivan oikein toitte tämän asian esiin. Sitten asumiskustannuskorvaukset. Me olemme tämän uuden korvauksen luoneet hiljattain. Tämä on totta, tämä luo lisäjoustoa kahden perusmallin välille. Sen mallin, jossa Euroopan unionin edustusto tarjoaa majoituksen henkilöstön jäsenille, siis jos jokin henkilö lähetetään edustuston työntekijäksi, hänelle tarjotaan hänen perheensä muotoa vastaava talo. Usein henkilöstö valitsee asua näissä. Tässä on kaksi haittapuolta. Ensimmäinen on se, että tämä on melkoisen byrokraattisesti melkoisen kallista ja hankalaa edustustoille – hallinnoida ja välillä tällainen malli tarjoaa henkilöstön jäsenille kylleksi joustoa. He eivät voi valita sellaista asuntoa tai taloa, joka vastaisi heidän tarpeitaan. Pyrimme nyt tällä uudella mallilla vastaamaan tähän ongelmaan. Malli on sen tyyppinen, jossa henkilöstön jäsen löytää itselleen soveltuvan majoituksen perheen tarpeille vastaavan majoituksen, joka on kuluiltaan meidän kattomme alla kunkin maan katon alla ja sitten henkilöstöjäsen tarjoaa ähm, todistet siitä, että on maksanut majoituksesta. Me olemme nyt aloittamassa tämän uuden politiikan äh, toimeenpanoa. Meidän täytyy säättää sitä vielä, mutta yleisten kulujen suhteen todellisuus on sellainen, että mm, kiinteistömarkkinat ja majoituskulut äh, voivat hyvin suuresti vaihdella ympäri maailman. Ja sellaisessakin maissa, jossa ei äh, olettaisin on olevan, asuminen saattaa olla erittäin kallista, ja kun lähetämme kollegoja tämän tyyppisiin paikkoihin, meidän täytyy seurata markkinoiden tilannetta. Eli jokaisen edustuston kohdalla meillä on kulukatto, joka on määritelty muiden kansainvälisten järjestöjen ja edustustojen ähm, mallin mukaisesti, ja tämä rajaa siis sen äh, maksimikaton, jota henkilöstö voi käyttää. Kun itse olin matkustanut ympäri maailman, minun mielikuvani on se, että ulkosuhdehallinnon majoituspaketti on hyvin suuresti samoilla linjoilla kuin monien jäsenmaiden äm, diplomaattisten edustustojen periaatteet. Sitten lainoihin liittyen haluaisin selventää kysymystä. Me olemme tehneet hiljattain varanhoitoasetuksen tervet tulleiden muutosten parissa töitä niin, että me ulkosuudenhallinto toimielimenä voisimme hankkia kiinteistöjä, ehkäpä toimistorakennuksia tai joissakin tapauksissa edustustien johtajien asuinkiinteistöjä. Tämä toimi ei kosketa tavallista henkilökuntaa, joille majoitusta tarjoamme Jälleen kerran tätä välinettä on tarkoitus käyttää niissä paikoissa, esimerkiksi Moskovan kaltaisissa paikoissa, joissa kiinteistömarkkinat kehittyvät hyvin nopeasti. Meillä on hyvin vähän mahdollisuutta ähm, vaikuttaa niihin vuokriin, joita maksamme, ja jos ostamme toimistorakennuksen, se saattaa pitkällä aikavälillä välillä säästää itse asiassa rahaa. Luonnollisesti tämä uusi väline, nyt olemme ähm, tämän hankintamenettelyn loppuvaiheessa sitä ei ole vielä siis täysin käytetty, mutta meillä on projekteja ja luonnollisesti ne mm, alistetaan tämän valiokunnan normaalille valvonnalle eh, sääntöjen mukaisesti, kun hankimme edustustoille kiinteistöjä. Kiitoksia. Vielen Kiitoksia. Seuraavaksi Bart Stas. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin eh, viitata siihen, että istumme mukaan kolmessa maissa on runsaasti uusia edustustoja. Tietystikin monissa paikoin ulkosuhdehallinnolla on edustustoja, mutta sitten toisaalta myöskin jäsenvaltiolla on samassa maassa lähetystöjä. Mitä pyrkimyksiä te olette ryhtyneet tekemään yhteistyön parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että ulkosuhdehallinnon edustusto ei ole 29. lähetystö jäsenvaltion lähetystöjen lisäksi. Miten, missä määrin teette yhteistyötä? Yhdistetäänkö voimavaroja mahdollisesti? Vuokrataanko yhteisiä toimittiloja esimerkiksi? Täällä saataisiin merkittävät säästöt aikaan. Ulkosuhdehallinto voisi silloin osoittaa, että se edustaa koko Euroopan unionia. Viime vuonna jo pohdittiin kysymystä joka tähän liittyi. Haluaisinkin tietää, mitä pyrkimyksiä olette tehneet tähän suuntaan sen jälkeen. Well, thank you very much. Uh, Kiitoksia taas tästä kysymyksestä. Jos ulkosuhdehallinto ja edustomme sisältävät lisäarvoa, niin se liittyy juuri siihen, että voimme täydentää ja sitä työtä, jota kansalliset suurlähetystöt tekevät. Viime vuonna kävin aika paljon eri osissa maailmaa ja katsoin, miten edustustomme toimivat jäsenvaltioiden kanssa paikan päällä. Ja on kiintoisaa nähdä, kuinka nopeasti tällainen kollektiivinen Lissabonin henki on kehittynyt. Ja ehkä itsekin huomaatte tämän matkoillanne. Ja jäsenvaltioiden diplomaattiset yksiköt itsekin ovat kovien budjettipaineiden alaisia. Ja kansalliset suurlähetystöt myöskin, erityisesti pienistä ja keskikokoisista jäsenvaltioista, ei tämä nyt ehkä vielä koske ihan suurimpia jäsenvaltioita, mutta siellä pyritään siihen, että edustustot auttaisivat heitä työssään, vaikka heidän pitäisi sitten vähentää omaa läsnäoloaan. Eli yksi esimerkki. Kävin Eritreassa – kun viime vuonna matkustelin. Se on kaunis maa, mutta erittäin hankalassa tilanteessa. Eritrean tilanne on se, että siellä on neljän jäsenvaltioiden suurlähetystöt ja yksi asioiden hoitaja, joka käy silloin tällöin naapurivaltiosta. Ja kussakin tapauksessa kansalliset suurlähettiläät ovat ainoat kyseisen maan edustajat tässä maassa. Eli suuri osa tiedoista joita suurlähettiläät keräävät ja voivat sitten raportoida omaan maahansa, tulee meidän edustustostamme ja sen henkilöstöltä. Meillähän on tietysti paljon ulkoisia avustusohjelmia Eritreassa. Ja sitten toinen asia, mikä on tehty, ja tämä on tärkeää, erityisesti koska viestintäteknologia, välineet kehittyvät. Eli voimme tarjota palveluita myöskin muille kuin muillekin kuin oman maamme suurlähettiläille. Kaikkien edustajahan ei ole kaikissa maissa, eli tällä tavalla voidaan hyötyä edustuston tekemästä työstä. Ja tämä toteutuu sekä poliittisella tasolla että käytännön tasolla. Poliittisesti käytämme näitä edustustojen johtajien kokouksia. Siellä laaditaan yhteisiä analyysejä, yhteisiä raportteja, raportoimme kansallisiin pääkaupunkeihin ja ulkosuhdehallintoon, ja sitten tätä käydään hyväksi neuvoston työryhmissä. Eli tällä tavalla voimme varmistaa, että raportointi tapahtuu samalta pohjalta. Ja sitten käytännössä meillähän on noin 20 paikkaa, jossa meillä on jaettua, jaettuja rakennuksia jäsenvaltioiden kanssa. Ja olen nähnyt, että nämä toimivat hyvin. Siinä säästetään rahaa ja myöskin yhteistyö on heti paljon vankempaa. Ja sitten kun ajatellaan turvallisuustoimia, jotka ovat hyvin kalliita, oli hienoa nähdä, että nyt Mogadishussa olemme saaneet aikaan sopimuksen Ruotsin ulkoministeriön kanssa, joka on palkannut turvallisuustyöntekijöitä omalle henkilöstölleen. Ja me maksamme siitä osan, ja sitten kun kollegamme matkustavat Nairobista, he voivat myöskin hyötyä tästä. Eli nämä ovat käytännön yhteistyöaloja, joilla teemme työtä. Ja lisäksi me yhä enemmän jaamme lehdistötiedotteita ja tavanomaisia tietolähteitämme ja meillä on yhä enemmän myöskin yhteisiä toimia, eli yhteisiä diplomaattisia toimia, yhteisiä tapahtumia. Eli Lissabonin henki tosiaan on yhä näkyvämpi. Ja kun ajatellaan omia matkojani niin viime vuoden aikana, niin voisin sanoa, että edustustyön välinen yhteistyö suurlähetystyön kanssa on yksi menestystarina. Ei se tarkoita, että voitaisiin mennä pidemmälle. Olisi hyvä esimerkiksi, jos yhteistyö olisi vähän enemmän kaksisuuntaista, Eli jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä, kun edustustoista heille annetaan lisätietoja, mutta ne eivät kuitenkaan itse jaa tietoja kovin helposti, kun kyse on eh, edustuston työstä. Mutta uskon, että ajan mittaan tämäkin tilanne tulee paranemaan. Next off the Kiitoksia sitten Toilan. Danke, Frau Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisa herra Childs. Vastauksessanne te viittasitte vastasenne Barstasille yhteistyöhön edustusten kesken. Yhteiset konsulipalvelut, onko tämä osa tätä yhteistyötä? Onko tämän osalta jo suoritettu pohdintoja ulkosuhdannan puolella, kuinka yksittäisten maiden edustustot tai lähetystöt voitaisiin hoitaa sellaisella tavalla, että kaikilla mailla ei olisi enää omaa lähettilästä? Voitaisiinko voimavara yhdistää ja kuinka paljon tästä olisi koituisi säästö eurooppalaisille veronmaksajille, mikäli synergia saataisiin näin aikaan ja toteutettaisiin yhteistyötä käytännössä? Onko hallitusten välillä riittävää yksimielisyyttä asiasta ja onko oikeudelliset puitteet kunnossa niin, että Lissabonin sopimuksen valossa tämä voitaisiin toteuttaa? Tämä oli kysymyksen ensimmäinen osa ja toinen osa liittyy varapuheenjohtaja Georgievan puheenvuoron viime viikolta täällä valiokunnassa. Minä ja Derek Vaughan esitimme hänelle kysymyksiä, jotka liittyvät humanitaariseen apuun, jota unioni antaa. Erinäisissä tuomioistuimen kertomuksissa on todettu, että kun on kyse esimerkiksi Gaasalle annettavasta tuesta, tientarkastustoimijoista ei voi sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että tätä rahaa on käytetty myös Hamasin rahoittamiseen. Hamashan on terroristijärjestö. Saattaa olla varaa, varojen käytetty väärin tarkoituksiin. Sitä voida sulkea pois. Sitten Eko ohjelmasta annettu apu Länsi-Saharan pakolaisille Tinduffien leireillä – riippumatta siitä, että ihmiset ovat todellakin hädän alla ja heitä täytyy auttaa. Tämän lisäksi täytyy varmistaa, että Euroopan unionin veromaksien rahat eivät mene väärin tarkoituksiin. Tässä suhteessa kysymykseni teille on seuraava. Onko ulkosuhdehallinto valmis tukemaan komission pyrkimystä muuttamaan valvontajärjestelmään ja parantamaan hallin, hallinnon valvontaa, jotta voidaan sulkea pois tällaiset väärinkäyttömahdollisuudet. Ja mikäli eurorahoja on käytetty väärin hyväksi, niin eikö tämä ole Euroopan unionin ulkopoliittisiakin tavoitteita vastaan? Well, um, perhaps I'll start with the... Ehkäpä aloitan tästä toisesta kysymyksestä, sillä äh, siinä on enemmän sisältöä selkeästikin ulkosuudenhallinto ja varapuheenjohtaja Mogherini komission varapuheenjohtajana ovat hyvin sitoutuneet, vahvasti sitoutuneet siihen, että Euroopan unionin varat käytetään oikealla tavalla ja että tätä valvotaan mahdollisimman tiukasti, jotta voimme varmistaa sen, että Euroopan veronmaksajien rahat, jotka suunnataan ulkopolitiikan tavoitteisiimme, käytetään ja että niitä hallinnoidaan erittäin tarkasti oikealla tavalla. Tässä tilintarkastustuomioistuin usean otteeseen. Te viittasitte muutamiin kertomuksiin, mutta minulla on muitakin esimerkkejä asiasta. Tilintarkastustuomioistuimen työ on suuresti auttanut monissa tapauksissa siinä, että kaikki me olemme voineet ottaa oppia siitä, mitä menneisyydessä on onnistuttu tekemään oikein ja välillä vähän vähemmän oikein tulevaisuutta ajatellen. Sitten ähm, tämä varapuheenjohtaja Georgievan kanssa käymällä keskustelu, hän olisi oikea henkilö vastaamaan tähän ottaen huomioon nykyiset äh, vastuualueensa äh, ja luonnollisesti myöskin siksi, että hänellä on läheistä henkilökohtaista tietoa koko tästä humanitaarisesta ähm, kentästä hänen aikaisemman työnsä kautta. Äh, vaikkapa uskoakseni nämä yhteis työkysymykset menevät hiukan tämän kuulemisen yli. Voin mielelläni todeta, että Gaasan tuen suhteen kyseessä on ollut pitkään vireillä ollut asia. Muutama vuosi sitten minä olin töistä Chris, töissä Chris Pattonin kanssa, joka huolehti kysymyksistä ja hän oli myöskin neuvotteluissa mukana vuosien aikana tilintarkastustuomioistuin meidän kanssa tehty työ ei ole tuonut esiin tapauksia, joissa Euroopan unionin varoja oltaisiin suunnattu tai joutunut terroristijärjestöille, mutta tämä on jotakin, missä täytyy olla tulevaisuudessakin hyvin varovainen. Sitten Länsi-Saharaan liittyen varapuheenjohtaja Georgieva viime viikolla puhui asiasta minulle siihen, lisättävää selkeästi Euroopan unionilla – Euroopan unioni on ainut humanitaarinen toimija tässä äärimmäisen vaikeassa tilanteessa, joka on ollut hyvin traaginen monille mukana olleille ihmisille ilman moraalisia tuomioita. Me ja komission palvelut ovat havainnoineet ja raportoineet tilanteesta. Käsittääkseni varapuheenjohtaja Georgieva on myöskin teille voinut kertoa tärkeistä toimista, joita on tehty Olafin raportin saamisen jälkeen tässä asiassa. Tämä tulee meitä auttamaan varojen paremmassa valvonnassa tulevaisuudessa. Kiitos. Oh, sorry. Um, on, on this first... ja, äh, niin, ensimmäinen kysymys, anteeksi, se jäi, kun minä niin innostun tästä toisesta. Hän ensimmäisen kysymyksen vastauksena uskoakseni ää, äh, nykyisessä Perussopimuksessa konsulipalvelut ovat jäsenmaiden asia ja me edemmän pohdimme sitä, mitä Euroopan unionin edustustot ja toimielimet voivat tehdä tukeakseen jäsenmaita näissä asioissa sen sijaan, että me ottaisimme konsulipalveluvastuut kantaaksemme. Itässä voisin sanoa hiukan siitä, mikä liittyy konsulipalveluihin. Euroopan unionin edustus virastot, jotka ovat nykyisin olemassa, niillä ei ole resursseja eikä asiantuntemusta kantaa merkittävästi suurempaa vastuuta alalla, mutta me olemme nyt toimimassa kuitenkin neuvoston ja ulkosuhdehallinnon päätöksen mukaisesti, johdonmukaisesti siinä, että voimme toimia tukemassa jäsenmaita kuluneutraalilla tavalla ja keskitämme onnistuksemme kriisi tilanteiden koordinointiin sellaisiin kriisitilanteisiin, jossa kansalliset edustustot odottavat Euroopan unionin palvelut voisivat koordinoida tapahtumaa esimerkiksi, jos siviilejä tulee evakuoida tai tiedonvaihtoa järjestää – tässä esimerkiksi Libanonin kriisi on esimerkkinä muutama kuukausi sitten. Me loimme tiedonvaihtokeskuksen, joka perustui tietoomme Libanonin tilanteesta ja sitten kaikki jäsenmaat saattoivat turvautua tietoon, että se tarjosi. Meillä on myöskin tietokanta, joka sijaitsee täällä Brysselissä OL, Cool, tietokanta. Siinä jäsenmaat voivat jakaa tietojaan eri konsulipalvelu asioista. Ja tämä tieto on varmastikin hyvin tervetullutta jäsenmaille. Ja sitten meillä on mini-delegaatioita, jotka ovat aloittaneet kansallisten suurlähetystöjen edustajien kanssa konsuli tapaamisia. Tätä Euroopan unionin edustustot koordinoivat. Tämä parantaa tiedonvaihtoa paikallisesti. Ja lopultakin täytyy todeta, että olen hyvin tietoinen siitä, että mitä tulee lähempään yhteistyöhön, jonka herras taas mainitsi, näiden rakennusten osalta usein jäsenmailla on ongelma siinä, että heillä pitää olla äm, edustusto kiinteistö, jotta yleisö pääsee paikalle ja Gabonissa meillä oli muutama kuukausi sitten hyvin mielenkiintoinen uusi hanke, ähm, kolme neljä kerroksinen rakennus, jossa oli eri jäsenmaiden edustustoja äh, ja Euroopan unionin edustusto, mutta sitten pohjakerroksessa oli myöskin tällainen tila eri jäsenmaille, jotka konsulitiloja ähm, tarvitsivat tuossa maassa. Tämä on siis käytännönläheinen esimerkki ja tämä lyö myöskin äh, oikeudellisesti konsuliyhteistyötä jäsenmaat tietävät, että neuvostossa on pitkään käyty neuvotteluja siitä, että läheisempää yhteistyötä Euroopan unionin tasolla voitaisiin konsuliasioissa tehdä ja jäsenmaat eivät vielä ole täysin harmonisoineet näitä tärkeitä kysymyksiä. Full in harmony muss ich mir merken als... Täysin harmonisoitu. Niin. Seuraavaksi Panjo. Mikro, voilà. Merci, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, pääjohtaja. Haluaisin nyt korostaa yhtä asiaa, jonka kollegani otti esille. Eli Olafin raportti. En nyt halua olla liian röyhkeä, mutta minusta tuntuu, että te nyt ette näe tätä ongelman ydintä. Eli täytyy mennä hiukan pidemmälle ja haluaisin hiukan täsmällisempiä vastauksia teiltä. Olafin suhteen on huomattu, että etelä, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa hyvin paljon elintarvikeapua, joka oli suunnattu pakolaisille, niin jo lokakuussa 2003 Mauritanian, Malin ja muiden maiden markkinoilla oli näitä tuotteita. Eli kun meillä on tällaisia huomattavia epäilyksiä, niin sitten pyydettiin, että Olaf tutkisi asiaa. No, vuodelta 2007 ovat nämä päätelmät, mutta saimme tästä tiedon vasta viime viikolla tammikuun alussa 2015. Ja 2007 Olaf totesi, että kyseessä oli suurimittainen petos. Kyse ei ole pelkästään epäilyistä tai rahoitustutkimuksista, vaan kyse oli poliittisesta ongelmasta, joka vahingoittaa sitten komission ja korkean edustajan uskottavuutta. Tämä vahingoittaa meitä kaikkia Euroopan toimielimissä. Kyse oli laajamittaisesta petoksesta, ja Olaf itse toteaa, että huomattava osa tästä komission rahoittamasta tuesta on kavallettu ja hyvin paljon tässä oli mukana näitä arvohenkilöitä Afrikassa. Ja vuodesta 76 vuodesta lähtien EU on antanut valtavasti apua tälle alueella. Ja tietysti oli yliarvioitu, kuinka paljon henkilöitä on leireillä YKlle. Tietoja on toimitettu Algeriasta, Siellähän ei koskaan haluttu, että ihmisiä lasketaan. Eli Olaf pyysi komission tutkimusyksiköltä laatiman luettelon pakolaisten nimistä. Ja nyt kun katsotaan näitä Olafin tekemiä tutkimuksia satelliitin, eli 91 000 henkilöä oli tällä leirillä, ja Algerian mukaan 158 000 ja poliisin mukaisesti siellä oli 200 000 henkilöä. No sitten kun katsotaan näitä epäilyksiä, niin tutkimukset ja kansalaistiedot eivät saa vapaasti näitä tietoja käyttöönsä. Kun keskustellaan pakolaisten kanssa, siellä on aina viranomaisia mukana. Ja tämä tuki on sitten osittain myyty eteenpäin, eikä sitä ole annettu pakolaisille, ja sitten sitä myydään myöskin ulkomaille. Kyseessä on valtavat sunnat, summat, koska näitä tuotteita sitten pakataan uudelleen, jotta voidaan välttää epäilyksiä. Tämä on nyt hyvin kiireellistä, koska kun ajatellaan meidän rooliamme tässä valiokunnassa, kun katsotaan, miten Mogherini haluaa nyt selvittää tätä tilannetta, joka on myöskin poliittisesti tulen arka, ja sitten ehkä langettaa EUn puolelta sanktioita. Äh, merci beaucoup. Äh, Kiitoksia paljon. Suokaa anteeksi, että puhun tässä pitkäisesti, mutta hieno toimi keskustella tästä kysymyksestä yksityiskohtaisesti. Rova Kirkir oli hiljattain paikalla. En tiedä, voinko paljonkaan lisätä siihen, mitä hän sanoi omassa puheenvuorossaan, mutta muutama elementti kuitenkin. Ensinnäkin, uskon, että kaikki mitä te kuvasitte, valottaa edelleenkin sitä pysyvää haastetta, joka meillä on, kun me teemme työtä näillä alueilla, joilla hallintojärjestelmä ja eri toimijat eivät aina vastaa samoja kriteereitä tai hallinnon normeja kuin unionin jäsenvaltioissa toteutetaan. Ja juuri tämä kriisi, humanitaarinen kriisi, ja pakolaisten ahdinko näillä leireillä on johtanut siihen, että Euroopan unioni on ollut aina toimija tuolla alueella heitä auttamassa. Ja seurauksena on ollut se, että ongelmia on ollut komission eri palveluilla, on ollut ongelmia ja ULAF on aloittanut tutkimuksensa ja niiden tulosten valossa, jotka saadaan sitten aikaan, komissio ryhtyy tai tulosten valossa komissio ryhtyy kokonaisen joukkoon toimenpiteitä paremmin valvaakseen apuvarojen perille menoa ja humanitaarisen avun käyttöä tuolla alueella. Komissio ryhtyi tekemään tarkempia tarvearvioita, syöisempiä sellaisia, sellaisia ja tarkasteli esimerkiksi apua tarvitsevien lukumäärää. Lisäksi se pyrkii olemaan enemmän läsnä paikan päällä pistävässä täytäntöön eri avustustoimia. Se on itse paremmin paikan päällä. Lisäksi se mukautti niitä avustusmuotoja, joita se käytti. Nyt haluttiin varmistaa, että varjo on vaikeampi kavaltaa tai käyttää väärin hyväksi eri rakenteita ja tuotteita, kun tarkastellaan Joskus oli näitä tavaroita liian helppo kierrättää ja käyttää epäkelpoihin tarkoituksiin. Nyt komissio on syventänyt valvontaa. Usein kumppanimme, yhteistyökumppanimme ovat kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat paikan päällä. Säännönmukaisesti tuomioistuimen kollegat tekevät tarkastuksia paremmin saadakseen selville, mikä tilanne on. Tämä vastauksena kysymykseen. Nyt tarvitaan jatkuvaa, syvempää valvontaa toimissa sen varmistamiseksi, että asiat otetaan sen mukaisesti. Olemme ottaneet tämän kysymyksen erittäin vakavasti ja mikäli oikein ymmärsin, koskaan ei saatu mitään lukuja, tarkkoja lukuja, joiden avulla olisi voitu ryhtyä sitten seuraamusmenettelyihin tai muihin, mutta tässä tilanteessa nyt ollaan. Ja kun otetaan huomioon tämä komissio, komissaarien kahtainen rooli, joka vastaa humanitaarista avusta, niin hän on tietysti että merkeitä keskustelukumppani teidän valiokuntanne kanssa, ja hän jatkuvasti tulee kyllä seuraamaan tämän kysymystä erittäin suurella mielenkiinnolla ja huolellisuudella. Itsekin olen puhelistalla ja haluaisin jatkaa tästä kysymyksestä. Mehän olemme nähneet, että aiheissa, joita käsittelemme, niin ne liittyvät sitten näihin suurempiin ulkopoliittisiinkin kysymyksiin välillä. Ja olisi nyt hienoa kuulla, paljonko näistä 10 miljoonasta eurosta per vuosi, jotka menevät tänne, kuinka paljon niistä sitten kavalletaan. Koska ei voi olla niin, ettei tästä asiasta tiedettäisi yhtään mitään. Me emme halua, että ihmiset avikolla nääntyvät nälkään tai janoon, mutta kun on katsottu näitä rakenteita, niin edelleenkin siellä on samat ihmiset töissä, eli olisi hyvä, jos haisimme tästä vähän lisätietoja. Eli nämä ulkopoliittiset kysymykset aina ahdistavat minua, koska silloin joudutaan puremaan hampaita. Ja sitten Gaanan osalta täytyy selvittää, kun siellä on petosepäilyksiä. EUhan yksi kolmesta avunantajasta iso britannian ja Maailmanpankin rinnalla. Eli miksi näiden epäilysten jälkeen siellä on virkamiehiä, jotka toimivat edelleen tehtävissään. Meillähän on luettelo, jolla on ihmisiä ja toisella taas ei. Ja näiden listojen pohjalta sitten on pyydetty maksoja. Ulkosuhdehallinnolla on tosiaan ongelmia vakiinnuttaa omaa toimintaansa. Kyse on yksiköstä, jossa on ihmisiä, ja kun katsotaan budjettia, jos katsotaan vaikka Unkaria ja Tsekin tasavaltaa, siis Unkarin ja Tsekin välillä on tämä henkilöstömäärä. Eli on tärkeää, että tästä ulkosuhdehallinnasta tulisi suurempi, siellä pitää olla enemmän resursseja, enemmän henkilöstöä, mutta se onnistuu ainoastaan, jos jäsenvaltiot antavat tässä periksi. Mutta jos Euroopan ulkosuhdehallinto tekee kaiken ja sitten jäsenvaltiot ovat siellä mukana, Eli tekevät kaiken, jotta jäsenvaltiot eivät pienentäisi tai vähentäisi palveluitaan, vaan että niin kauan kuin tilanne tämä, niin ulkosuudenhallinnon tilanne ei tule paranumaan. Ja korkea edustaja itsekin puhui tästä ja uskon, että tämä asia saadaan vielä selvitetyksi. Eli jos jäsenvaltiot saavat kaikki tahtonsa läpi ulkosuhdehallinnossa, niin sitten kun ajatellaan tätä Unkarin ja Tsekin tasavallan välistä kysymystä, siis minä en mitenkään vastusta Unkarin tai Tsekin tasavallan toimintaa, mutta valtaosa näiden edustusten ongelmistosta liittyvät jäsenvaltioiden diplomaatteihin, koska tietysti he törmäävät sitten budjettisääntöihin, koska he eivät hyväksy niitä. Ja jos meillä on aikaa, niin käsittelen vielä tätä asiaa sitten intensiivisemmin. No, sitten te vastasitte tähän kysymykseen 23, hallinnolliset kulut. Ja tässä on nämä kymmenen edustustoa. Kiitoksia tästä. Eli kysyisin, onko tälle asialle jonkinlaista seurantaa tulossa, onko tällä seuraamuksia vai ei mitään. Ja sitten kysyisin, mikä on jos voitte vielä kertoa näistä edustajien johtajien nimistä 2013, eli kuka oli missä, milloin ja miksi, se olisi hyvä. Ja sitten tämä Eli budjettitilanne ulkosuhdehallintojen edustustoissa yksi näistä johtajista on luopunut tehtävistään. Hän ei ilmeisesti jatka tässä toimessa? Eli onko teillä jotain suunnitelmia tämän suhteen? Tai miten sitten jatketaan tämän osalta? Sitten säästötoimenpiteet yhtäältä ovat johtaneet siihen, että toiset toimet sitten kumoontuvat. Esimerkiksi kun on puhuttu vaikka näistä vapaista päivistä, edustustoista, mutta toisaalta on sitten paikan mukaan suurta vaihtelua ja kyse on esimerkiksi perheelle maksettavista lipuista. Eli millä tavalla nämä muutokset, joita on tehty näiden vapaapäivien osalta, niin miten ne vaikuttavat budjettiin verrattuna aikaisempaan tilanteeseen? Ja sitten vielä yksi kysymys, Ei kun siinä ja kaikki kysymykset jo tulivatkin. Niin, olkaa hyvä. Okay, well, thank you very much, uh, Madam Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tähän ensimmäiseen kysymykseen vastauksena. Mielestäni tässä ei ole konfliktia ulkopolitiikan ja vakaan varojenhoidon välillä. Ulkopolitiikamme uskottavuushan kulkee käsi kädessä tehokkaimman tarkemman korkeinta standardeja noudattavan varainhoidon kanssa. Luonnollisesti vaikeita tilanteita on ja me käsittelemme niitä tilanteita, joissa virheitä tapahtuu. Usein näitä tapahtuu, koska toimimme hyvin haastavissa ympäristöissä ja uskoakseni me olemme osoittaneet, että tilintarkastustuomioistuimen kollegoiden kanssa ja Olafin kollegoiden kanssa, kun se on tarpeen, me hyvin tehokkaasti voimme tarttua ongelmatapauksiin, kun niitä ilmenee ja ryhtyä tarvittaviin korjaaviin toimiin. Ulkosuhdehallinto te varmaankin tunnette tämän asian hyvin, ei operatiivisesta äh, talousarviosta suoraan vastaa. Ja on hienoa, että komission kollegat kantavat tämän vastuun luonnollisesti tästä huolimatta. Ähm, me olemme hyvin tarkkoja siinä, kuinka Euroopan unionin varoja käytetään. Tämä saattaisi vaarantaa Euroopan unionin maineen tai asettaa kyseenalaiseksi ne tavoitteet, joita me pyrimme yleisesti saavuttamaan. Olen tyytyväinen komission yksiköiden kollegoiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Nämä ongelmatapaukset ovat pieni vähemmistö ja me olemme valmiita tekemään yhdessä yhteistyötä näiden kokemusten pohjalta. Sitten toinen kysymys käsitteli jäsenmaiden diplomaattien läsnäoloa ja sitä, että Euroopan unionin edustustojen ja ulkosuhdehallinnon toimiala on tavallaan kasvanut. On totta, että Euroopan unionin talousarvion toiminta on sen tyyppistä, että jäsenmaiden ei ole helppo luoda tämän tyyppisiä toimia. Toivoisimme ehkä, että kansallisella tasolla Euroopan unionin edustuston tarjoama työ luo säästöjä ja lisäarvoja ja että sitten yhdessä käsitettäisiin, että olisi tehokkaampaa keskittää resurssit Euroopan unionin toimielimiin näihin Euroopan unionin edustustoihin, että jäsenmaat näin toimisivat. On hyvä ja olisi tärkeää, että me yhdessä tätä viestiä tulevaisuudessakin ajaisimme läpi. Sitä on keskusteluissamme äm, talousarvio viranomaisten kanssa tuotu esiin. Sitten kysymys siitä, mitä tapahtuu, kun kansallisia diplomaatteja jättää tehtävänsä ennen kauden loppua. Näin voi tapahtua monissa tapauksissa eri syistä. Esimerkiksi jäsenmaa on sitä mieltä, että kyseistä henkilöä tarvitaan kansallisissa tehtävissä kiireellisesti. Ja mielestäni on hyvin rohkaisevaa, että kansallisten diplomaattien työpanos, se jota he tekevät meidän kanssamme toimiessaan, on myöskin kansallisesti arvostettua. Tämä osoittaa sitä, että yhteistyö toimii. Meillä on ollut muutamia tapauksia, en julkisuudessa halua mennä yksityiskohtiin, mutta tapauksia, jossa nimitys, jonka olemme tehneet, ei ole toiminut syystä tai toisesta, ja sitten meidän on ollut pakko tehdä kyseisen jäsenmaan kanssa yhteistyötä, jotta voisimme järjestää sen, että tämä kyseinen henkilö palaisi jäsenmaahan ehkä hiukan aikaisemmin kuin tarkoitettu. Minä henkilökohtaisesti olen ollut itse asiassa yllättynyt, että meillä ei tällaisia tapauksia ole ollut enemmän, mutta tämä on henkilöstöyksikön ja osaston työn alaa. Sitten liittyen tähän johtavaan toiminnallisen operatiiviseen viranomaiseen hänen työtään tämän valiokunnan kollegat ovat aikaisemmin kuulemissa kiittäneet. Ja mielestäni ei ole lainkaan yllättävää, että ulkosuhdehallinto tai Catherine Ashton toimensa aluksi päätti luoda hyvin vahvan konsultatiivisen ryhmän. Tämä liittyy siihen, että tällainen uusi palvelu luotiin hyvin haastavalle kentälle ja että se kohtaa yhä haastavampia tilanteita. On totta, että ähm, tämä henkilö on Washingtonin delegaation johtoon nimetty ja minä olen myöskin äh, toimeenpanavana johtajana näitä samoja tehtäviä täyttänyt. Meidän täytyy nyt nähdä, kuinka varapuheenjohtaja Mogherin toimii uuden pääsihteerin kanssa. Ehkäpä näissä kysymyksissä hiukan virtaviivaistamista pitäisi tehdä, kun korkea edustaja käsittelee rakenteitamme. Sitten liittyen henkilöstösäädöksen säännön muutokseen, ähm, tämä muutos hyväksyttiin hiljattain ja se luonnollisesti vasta en, ensimmäinen tammikuuta 2014 tuli voimaan, joten tulokset saamme ensi vuonna äh, paremmin selville. Näemme, mitkä vaikutukset ovat olleet, mutta voin vakuuttaa, että yleinen lomapäivien vähennys, jotta edustustojen henkilöstön oikeudet olisivat enemmän samoilla linjoilla kuin toimii elinten henkilöstön oikeudet. Tämä on jo hyvin suuresti vaikuttanut, vaikka sitä vasta siirtymävaihe toimien kautta toimeen pannaan niiden henkilöstön jäsenten kohdalla, jotka olivat jo edustuston jäseniä. Kuten Ailsenelle sanoi, tämä on perusteltua. Jos me todellakin haluamme kiristää hanoja, meidän pitäisi tarkastella erityisesti niitä edustustoja, joissa työolosuhteet ovat erityisen haastajia ja henkilöstö on erityisen vaikeissa tilanteissa ja siksi me voisimme myöskin rekrytoinnissa ottaa tämän huomioon, että me löydämme henkilöitä, jotka ovat valmiita ja halukkaita lähtemään näihin olosuhteisiin mutta voin vakuuttaa, että äm, tässä äm, lepo loman yhteydessä me olemme äm, kiristäneet ja sääntöjä nämä toimet ovat äm, luoneet säästöjä, me saamme enemmän työpäiviä yleisesti ottaen ja samoin taloudellisesti on vaikuttanut hyvin paljon se, että nämä vuotuiset vierailut, joita edustuston henkilökunta tekee äh, kerran vuodessa tullakseen takaisin tänne ja vieraillakseen perheidensä luona, se, että ne on siirretty nyt bisnesluokasta äh, tavalliseen luokkaan, on ollut suuri ja tämä on jotakin, mikä on hyvin paljon vaikuttanut meidän tehtäviemme yleiseen houkuttelevaisuuteen, erityisesti alempien henkilöstöluokien kohdalla. Meidän täytyy pitää tämäkin mielessäni. Niin meidän täytyy toimia niin, että voimme tulevaisuudessakin voida rekrytoida pätevää henkilöstöä tehtäviimme, mutta kuten sanoimme, palaamme näihin kysymyksiin tulevina vuosina, kun meillä on enemmän tilastotietoa siitä, mistä olemme puhumassa. Kiitoksia sitten Ajala Sender. Sí, eh, yo quería, bueno, No niin, totta kai haluaisin nyt käsitellä tätä vaikeaa tilannetta, joka näillä virkamiehillä on. Ja me haluaisimme hiukan verrata tätä ja katsoa, miten jäsenvaltiot maksavat näille virkamiehille heidän toimissa näissä samoissa paikoissa. Ja Euroopan parlamentin pitäisi nyt vähän ponnistella, koska olen huomannut, että kun kyse on näistä missioista, siviili- tai sotilasmissioista Euroopassa, niin nämä henkilöt valittavat siitä, että me emme käy riittävästi tapaamassa heitä. Eli meidän täytyy heitä nyt tukea. No tietysti ihmiset voivat olla peloissaan, mutta meidän täytyy löytää tapoja päästä sitä yli. Ja meidän täytyy asettua niiden asemaan, jotka toimivat näissä paikoissa. Ja varmasti voimme kuvitella, millä tavalla pitäisi toimia. Ja voimme ainakin kannustaa siihen, että diplomatiaa toteutetaan esimerkillisellä tavalla. No sitten, täällähän on puhuttu tärkeästä asiasta – Oikeusasiamies hän oli vastannut juristien vetomukseen ja hän käynnisti tämän Olaf-tutkimuksen, josta nyt sitten saimme kuulla. Ensinnäkin suosittelisin Mogherinille, no Georgieva, tai ainakin uusi asioista vastaava komission jäsen, voisi tulla selvittämään meille, mitä on tapahtunut asiassa, joka jo vuonna 2007 oli asia, josta Olaf teki omia suosituksiaan, ja siellä ei kuitenkaan suositeltu, että tuen anto katkaistaisiin. Ja sitten satelliitin kautta on tutkittu näiden ihmisten määrää. Se oli aika kiistanalaista, koska yksi asia, josta hiljattain puhuttiin, eli tämä poliittinen kohu YKssa, se liittyy juuri väestön laskentaan. Ja ymmärrän kyllä, Espanjoon kannan. Hänhän on Marokon valtuuskunnan puheenjohtaja, eli meidän olisi hyvä käsitellä tätä asiaa hyvin vakavasti. Me emme pelkästään voi sanoa, että näin on nyt sitten toimittu ilman, että selvitämme asian perinpohjaisesti ja meidän täytyy sitten todellakin varata tähän aikaa. Ja näiden pakolaismäärien laskeminen on vaikeaa, koska Marokko tietysti haluaa, ja siksihän siellä on tehty valtavia investointeja. Sieltähän on nykyinen kuningas saanut aika paljon tätä tukea, ja siellä on valitettu nyt syrjinnästä. Eli toisaalta Marokko haluaa näitä ihmisiä Marokkoon, mutta sitten toinen kiinnostunut taho on sitten Algeria, koska sehän on osa tätä ongelmaa. Ja Espanjassa me sitten, ainakin mitä tulee näihin perheisiin, jotka ottavat näitä lapsia vastaan, niin annamme heille apua. Mutta samalla tavalla kuin Palestiinan osalta, mehän olimme erittäin huolellisia siinä asiassa, ja mielestäni meidän pitäisi nyt toimia samalla tavalla ja käsitellä tätä asiaa yhtä vakavamielisesti ja varovaisesti. Muuten saattaa käydä niin, että täytyy katsoa, mitä tapahtuu Ukrainalle annettavalle tuelle. Eli täytyy nyt katsoa, onko tässä nyt sen ensimmäisen, toisen, kolmannen, neljännen tason pakolaisia. Näin ihmisiä ei pidä kohdella. Meidän pitää olla hyvin valppaina, koska tämän asia, jota edes YK ei ole pystynyt ratkaisemaan, ja tämä liittyy tähän väestönlaskentaan. Jos satelliitin kautta lasketaan ihmisiä ikään kuin he olisivat puita tai jotain muuta, niin tämä on aika huono lähtökohta. Eli meidän täytyy nyt selvittää tätä asiaa ja ylläpitää tätä tuen antamista avoimemmalla tavalla. Ja nämä, meidän täytyy muistaa, että nämä ihmiset elävät hyvin vaikeissa oloissa, mutta kuitenkin täytyy kuitenkin noudattaa poliittisia päätöksiä. Ei politiikkaa voida unohtaa, kun puhutaan budjetista, vaan päinvastoin. Budjetin täytyy palvella poliittisia päätöksiä Euroopan parlamentissa, ja yleensähän olemme tuk- tukeneet tätä tukea. Ja Olaf teki tästä asiasta myöskin omat suosituksensa. The question was financing terror. Eli terrorijärjestöjen rahoitus, se oli siis tämä alkuperäinen kysymys. Olkaa hyvä. Thank you, Anna. Minä... Kiitoksia, Anna. Olen kiitollinen Rova Ajalle tästä kysymyksestä. Mm -hmm. Kommenttei vain mikrofonia. Tähän puhutte polisarjasta. Ei polisarja ole mikään turistijärjestö. Aloitetaanko tässä nyt keskustelua, kysyi puheenjohtaja. Um, I mean, I, I was going... Minä olin aikonut sanoa, että minä tuen täysin sitä, mitä Rova Ajala sanoi näistä seikoista. Ei pelkästään teknisellä ja rahoitustasolla täytyy käsitellä asioita, mutta täytyy nähdä myöskin yleisempi poliittinen konteksti, asiayhteys. Kenties keskustelussa voitaisiin mahdollisimman paljon pitäytyä näihin rahoituspuoliin, mutta ymmärrän kyllä, että tämä on tärkeä aihe. Ja tämä keskustelu tulee varmasti jatkumaan. Palatakseni kenties vähemmän ristiriitaisen, mutta silti erittäin tärkeään seikkaan. Kun vertaillaan kollegoidemme työtä vaarallisessa ympäristössä – muihin toimiin, niin toteaisin, että tämä on hyvin lähellä sydäntämme tämä ongelma. On aivan oikein, että meidän täytyy myöskin löytää paljon vertailukohteita muista kansainvälisistä toimijoista, esimerkiksi YK on erillisvirastojen toimista. Luotettavien vertailuja on vaikea joskus tehdä, koska kokonaispaketti työolosuhteet eri maksut ja korvaukset ja lomaoikeudet vaihtelevat hyvin suuresti eri järjestöjen kesken. Tämä on haaste. Me pyrimme vertaamaan työolosuhteita, joissa meidän kollegaamme tekevät eri edustustoissa niiden ihmisten olosuhteihin, jotka tekevät esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspuolen missioissa tai operaatiossa työtä. Ihmisillä on yleensä pitkäaikaisia sopimuksia meidän puolellamme, kaikki ne sosiaali- korvauksineen, tukineen, koulutuslisät ja kaikki muut päivärahat ja korvaukset tähän päälle. Ja ne, jotka tekevät ulko- ja turvallisuuspolitiikan puolella operaatioissa töitä, yleensä omavat vain lyhyen työsopimuksen. Olosuhteet ovat äärimmäisen vihamieliset, joten he tarvitsevat ylimääräistä kompensaatiovapaata, joten vertailu on vaikea tehdä. Nyt ollaan muuttamassa tai pistämässä täytäntöön muutoksia, jotka on tehty henkilöstöasetukseen ja yleiseen henkilöstöpolitiikkaan, meidän täytyy todellakin varmistaa, että olemme jotenkin kilpailukykyisiä ja saman aikaan varmistetaan, että Euroopan veronmaksaja saa vastinetta rahalleen. Kiitoksia. Minulla on vielä kysymyksiä. Olin iloinen siitä, kun sanoit, että mitään konflikteja ei ole hyvän rahainhallinnon ja ulkopolitiikan välillä. Ja tämä vie meidät sitten Ukrainaan. Eli millä tavalla teemme päätöksen budjettituesta Ukrainalle? 295 miljoonaa annettiin viime vuonna ja 2013kin annettiin jotain. Eli kysyisin vain, kuka tästä päättää? Ja mehän tiedämme, että Ukraina on yksi maailman korruptoituneimpia maita. Enkä nyt haluaisi kuulla, että te ette ole tästä vastuussa, että komissio on. Eli kuka tekee päätöksen, kuka tekee tällaisen päätöksen ja kuka sitten kantaa vastuun tästä tilanteesta? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Ja sitten tilintarkastustuomioistuimelle kysymys. Meillähän oli rakennusten hallintoon liittyvä erityiskertomus edustusten osalta. Olin huolissani siitä, että ihmiset, jotka toimivat kolmansissa maissa, niin ne ovat, heidän avustajansa ovat, tai henkilöstönsä ovat hyvin kalliinta – Heille täytyy, heille täytyy maksaa nämä asunnot esimerkiksi ja päivärahoja. Ja jos sitten on henkilöitä, jotka vastaavat pelkästään näistä asuntojen hallinnoista, niin se on kyllä aika kallista lystiä. Eli mikä tässä on suunnitelma ja milloin tilintarkastustuomioistuin toimittaa meille tämän kertomuksen ja mitä painopistealueita sitten tässä kertomuksessa on, ehkä voisitte etukäteen hiukan kertoa hiukan siitä. Ja sitten kolmas kysymys vielä. Eli näiden edustustojen sisällä toimivat henkilöt. Eli siellähän on edustustojen päälliköitä, jotka tapaavat kerran vuodessa kaksipäiväisessä megakokouksessa täällä Brysselissä. Ja sitten on hallintojohtajat, jotka tapaavat. He tapaavat säännöllisesti. Ja sitten on myöskin turvallisuuspalveluiden edustajat, jotka tapaavat, tapaavat toisiaan. Ja sitten jopa vielä sihteeristöt ja edustustojen päälliköt tapaavat toisiaan säännöllisesti. Ja sitten on vielä edustustojen johtajien erityiselin, ja sielläkin täytyy säännöllisesti mat- matkustaa, ja siellä on, jos nyt katsotaan näitä matkoja, niin me työllistämme toisiamme, kun olemme koko ajan matkoilla, niin olemmeko nyt sitten tyytyväisiä tähän tilanteeseen? Eli mikä tässä on suunnitelma ja odottaa? odotatteko, että tässä suhteessa jokin tulee muuttumaan? Thank you, thank you, Madam Chair. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Tähän ensimmäiseen kysymykseen vastauksena ähm, talousarvio, tuki Ukrainalle vastuu käsittääkseni. Ähm, kaikki nämä ulkoiset toimet ovat komission vastuulla ja Ukrainan erityistapauksessa komission sen Haanon vastuuhenkilön luonnollisesti teemme yhdessä näitä töitä. Tämä liittyy myöskin tähän alustavaan kantaan ja koko projektin käynnistymiseen ja vastuu, vastuuseen vastuualasta huolehtiva komission jäsen ja yksikkö ähm, huolehtivat asiasta. Äh, kyseinen ala on hyvin paljon äh, määrittelemässä äh, vastuukysymyksiä. En tiedä, mikä tilanne Ukrainassa juuri on, mutta voisin kuvitella, että meillä on sellainen ohjelma, joka on poliittisesti hyvin arkaluontoinen ja hyvin paljon huomiota saa tällä hetkellä ja ähm, vastuussa olevat äh, komission jäsenet ja heidän yksikkönsä seuraavat äh, tilannetta hyvin tarkasti, uskoakseni. Sitten toinen kysymys käsitteli ähm, majoituspolitiikkaa kolmasessa maissa. Olette aivan oikeassa, tämä on lähestulkoon kaksi kertaa kalliimpaa. On lähestulkoon kaksi kertaa kalliimpaa. Ähm, se, että jokin henkilöstön jäsen toimii kolmannessa maassa lähetettynä työntekijänä kuin että tämä henkilö toimisi Brysselissä. Ja siksi meidän täytyy olla hyvin tarkkaavaisia siinä, kuinka paljon henkilöitä lähetämme ja mitkä yleiskustannukset ovat, mutta Tämä koskee mielestäni myöskin muitakin kysymyksiä. Edustustojen työ ja erityisesti tämä eturintaman diplomaattinen työ, jota he ovat tehneet ja pyrkineet rakentamaan komission delegaatioiden kanssa. Ja nämä hyvin tärkeät politiikat, joita he ovat toimeenpanemassa ympäri maailmaa, ovat nimenomaan sitä lisäarvoa, jota me tarvitsemme. Joten meidän täytyy olla ylpeitä ja meidän tulee tukea edustustojemme toimintaa ja minä näin kyllä teen. Sitten kysymys siitä, kuka kiinteistöjä hallinnoi, paikallinen henkilökunta tekee, eivätkä niinkään ekspatit luonnollisesti kulut koituvat expat-henkilöstöstä, mutta mitä tulee tähän työhön, kun kiinteistöjä etsitään, vuokrataan, markkinointa arvioidaan. Tämä työ tehdään hallintosektorilla ja hallintosektorilla meillä toimii paikallista henkilökuntaa. Te olette aivan oikeassa siinä, että kun etelemme eteenpäin, että tämän vuoksi olemme tätä äh, majoitus politiikkaa muuttaneet ja pyrkineet saattamaan sitä samoille linjoille muiden diplomaattisten palveluiden kanssa niin, että henkilöstö itse etsisi majoituksensa. Tiettyjä maita on, jotka ovat sen kaltaisia kiinteistömarkkinoiden monimutkaisuuden, turvallisuustilanteiden tai muiden eh, syiden vuoksi, että me tarvitsemme eh, tukea henkilökunnalle, jotta nämä voisivat löytää majoituksen. Yksi hyvin äärimmäinen esimerkki on Tokio. Tokio luonnollisesti on yksi kaikkein kalleimmista kiinteistömarkkinoista maailmalla. Ja budjettiviranomaisen tuvoilla me olemme vuosien kuluessa luoneet eh, keskuksemme, joka on yksi kiinteistö, jossa on sekä edustuston tiloja että majoitustiloja henkilöstölle, ja me rohkaisemme henkilöstöä majoittumaan näihin tiloihin sen sijaan, että turvautuisivat vapaiden markkinoiden kalliimpiin majoituksiin. Mutta luonnollisesti tässä teemme tilintarkastustuomioistuimen kollegoiden kanssa yhteistyötä ja aloitamme arvion tutkimuksesta, jonka he tulevat tekemään kiinteistöpolitiikkamme suhteen ja Odotan mielenkiinnolla heidän kantaansa. Yhteistyö on mielestäni ollut jo rohkaisevaa tähän mennessäkin. Ja lopulta tähän vuotuiseen seminaariin, seminaariin ja koulutukseen liittyen niille, joita järjestämme edustustojen äh, henkilökunnalle. Kyllä tämä on melkoisen raskas rakenne, se, että kaikki edustustojen johtajat tuotaisiin vuotuiseen konferenssiin äh, Brysseliin. Tämä tehdään lähestulkoon kaikissa jäsenmaissa diplomaattisten palveluiden osalta niiden edustustojen johtajat ähm, vuosittain kokoontuvat maahan. Näin ei tapahdu ähm, vain ulkosuhdehallinnon edustustojen kohdalla. Myöskin AFETin kanssa mielestäni olisi mielenkiintoista tässä vaihtaa kantoja. Ja olisi mielenkiintoista tuottaa myös muuta henkilökuntaa takaisin Brysseliin aika ajoin. Ehkäpä edustusten johtajilla on enemmän mahdollisuuksia palata äm, päämajaan. Heillä on erilaisia kokouksia. Mutta muut kollegat, ne jotka huolehtivat hallinnosta tai henkilöt, jotka tekevät töitä edustuston johtajien toimistossa. He eivät niin usein palaa Brysseliin, mutta tämä voisi olla heille hyödyllistä äm, olla yhteydessä päämajaan nähdä, minkälaisia uudistuksia meillä on esimerkiksi turvallisuuden alalla ja minkälaisia välineitä heille on käytössä, että he voisivat kentällä kollegojamme suojella paremmin. Tässä kyllä otan huomioon viestinne, mutta minä en haluaisi todeta, että liikaa käytämme rahaa tähän. Kuka vastaa tilintarkastustuomioistuimesta? Eh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mitä tulee teidän kysymykseenne? Voin todeta, että jo nyt on ryhdytty tarkastelemaan hallinnon ja edustustojen kiinteistöpolitiikkaa Tällä hetkellä laadimme juuri tutkimusta. Se kohdistuu kaikkiin EUn edustustoihin. Ja tulosten valmistuttua me tulemme vierailemaan joissakin edustustoissa paikan päällä eri puolella maailmaa. Ja sitten loppu hiomme tämän raportin niin, että otamme huomioon paikalliset ja va- laadimme jotakin valion vertailukohteita. Suunnitelman mukaan tämän raportin on määrä val- valmistua ensi vuoden alussa ja kollegani Rusov sitten voi tulla sen esittelemään valiokunnallenne. Kiitoksia. Haluaisin täydentää vielä tätä vastausta ja palaisin tähän kysymykseen, joka liittyy Ukrainalle, Ukrainalle myönnettävän rahoitustukeen. Ehkä muistatte, että esittelimme vuosikertomuksemme viime vuonna, viime vuodelta, ja totesimme, että tällä hetkellä velvollisuutemme on raportoida EUn tuesta Ukrainalle. Itse olen tästä vastaava jäsen. Ja tämä kysymys, jonka osititte esiin, on ihan hyvä. Eli kuka tekee nämä päätökset ja kuka kantaa vastuun näistä kysymyksistä. Ja se otetaan huomioon sitten tässä kertomuksessa. Kiitoksia. It will not be the... Kiitoksia. Eli ulkosuhdehallinto se ei ainakaan ole. Eli saa sitten nähdä, millaisia päätelmiä tilintarkastustuomioistuin tekee. Kiitoksia tästä keskustelusta ja näistä kysymyksistä. Kiitoksia näistä vastauksista. Ja toivotamme vielä korkealle edustajalle pikaista paranemista ja toivottavasti näemme toisemme vähän useammin nyt, kun olemme ystäviä. Eli kaikkea hyvää ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalle, eli keskustelu pääsihteerin Klaus Vellen kanssa.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 Wir machen weiter in der Tagesordnung und nyt jatkamme eteenpäin estyslistalla. Toivotan lämpimästi tervetulleeksi parlamentin vastuuvapautta käsittelemään tulleen kollegassa Soolin, varapuhemiehen, myös pääsihteeri Velle on paikalla. Tinkastoimiston edustaja Kalvin. Ja puheenvuoron saa tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joka voi johdatella meidät Euroopan parlamentin talousarvioinnista koskevaan vastuuvapauteen. Sisäinen tarkastaja Robert Calvin oli myöskin paikalla. Thank you. Hatsumei, bitte. hyvä. Rouva puheenjohtaja, hyvä talousarvion valvontavaliokunta, hyvä Euroopan parlamentin pääsihteeri. Voin jo teille hiukan äskettäin esittelin toimielinten yleisen kertomuksen kappaleen 9 2013 yleiskertomuksen liittyen nyt keskityn Euroopan parlamentin osioon 153 toimea, jotka tilintarkastus äh, toimistuin tarkisti. Niistä 28 liittyy Euroopan parlamenttiin ja näissä maksutapahtumissa ei ollut havaittu virheitä. Su- aikaisemmin suositusten mukaisesti tilintarkastustuomioistuin havaitsee, että oikean tyyppisiä toimia on suoriteltu eikä mitään äm, vakavia ongelmia ilmennyt. Hyvät talousarvojen valvontavaliokunnan jäsenet, olen käytettävissä ne kaikkia kysymyksiä tai selvennyksiä vasten, joita te haluatte pyytää tai esittää. Paljon kiitoksia. Vielen dank. Das Wort. Kiitoksia paljon puheenvuoronsa sisäinen tarkastaja herran Galvin. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron. Thank you, uh... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Rouva puheenjohtaja, arvoisat valikunnan jäsenet, ensin kiittää tilaisuudesta esitellä teille vuotuisen kertomuksen vuodelta 2013 muistan, että varanhoitoasetus edellyttää sitä, että sisäinen tarkastaja toimittaa toimielimelle vuosikertomuksen, jossa tarkastellaan niitä tarkastuksia, tarkastuksia, jotka tehtiin ja mitä suosituksia annettiin ja mihin toimiryhtiin suositusten pohjalta. Sisäisen tarkastajan kertomus vuodelta 2013 on nyt aiheena. Osa kaksi raportissa kertoo sisäisen tarkastuspalvelun tehtävistä toimien laajuudesta, soveltamisalasta ja ammattistandardeista, joita se kunnioittaa ja sen tavasta järjestäytyä. Sisäisen tarkastajan riippumattomuus taataan EU-lainsäädännössä ja myöskin meidän peruskirjassamme. Siinä tarkastellaan sisäisen tarkastuksen aikana havaittuja ongelmia ja tehdään suosituksia. Me jatkamme vuoropuhelua ja käymme rakentavaa vuoropuhelua tarkastettujen laitosten kanssa. Ja tarkastamme suosittujen täytäntöönpanoa. Kohdassa 6 tarkastajan vuoden 2013 toimien selitän, että sisäinen tarkastaja tekee vuosikertomuksen siten, että se tekee systemaattisen kokonaisvaltaisen riskiarvion koko järjestöstä toimijasta. Meidän tarkoituksemme, tarkoituksemme varmistaa se, että tarkastus toimintaa harjoittava elin pystyy kiinnittämään huomiota niihin seikkoihin, joihin liittyy eniten riskejä. Nyt lyhyesti 2013 vuoden tehtävän asetusta. Vuonna 2013 siihen tarkastaja piti painopistealueena sitä, että annetaan riippumaton vast- va- lausuma riskinhallinnasta ja kahden tärkeän hankkeen toteuttamisesta strategisen merkityksen valossa, kustannusten osalta ja aikaansaadun hyödyn osalta. Kysely Konrad Adenauer eli CAD-rakennuksesta Luxemburgissa ja myöskin uudesta varainhoitojärjestelmästä. Kun otetaan huomioon hankkeiden monimutkaisuus, oli tarpeellista tehdä monivuotainen arvio kummastakin hankkeesta riski perusteisen ajattelun uuden arviointia tehtävänasettelun uuden tarkastelutarpeesta CAD-hankkeen yhteydessä keskityttiin hallintorakenteeseen ja projektin hallintaan, jotta, jonka avulla varmistettiin, että rakennus saadaan laatu, hinta ja aikakriteerien valossa asianmukaisesti hoidettua. Tuomioistuin totesi, että erittäin myönteisiä tuloksia oli saatu aikaan yhteistyössä Euroopan parlamentin ja Luxemburgin viranomaisten välillä. Tarkastelussa havaittiin myöskin, että että vielä on varaa parantaa valvonta- ja hallintajärjestelmää niin, että voidaan paremmin varmistaa se, että vaatimuksen tarkoituksiin vastataan. DG Inlo ryhtyi toimiin selventääkseen esimerkiksi menettelytapoja ja operatiivista yhteistyötä teknisen parlamentin tiimin ja Luxemburgin viranomaisten välillä. Lisäksi ryhtiin toimiin, joita nyt ollaan täytäntöön panemassa. Sen varsinaiseksi inhimillisiä resursseja hoidetaan tehokkaasti ja tarkastellaan myöskin määräaikaisista työsuhteessa olevia henkilöitä joudutaan muihin hallintamenettelyihin jotta voidaan pitkiä vuokrasopimuksia rakennuksen osalta oikeasemmoisella tavalla. 2013 vuonna toinen suuri hanke oli uuden varanhoitojärjestelmän FMSn käyttöönotto. Tämän ensimmäisen tarkastelun tarkoituksena on arvioida sen soveltamisala hallintorakennetta, resurssien jakautumista ja riskinarviointimenettelytä sen varmistamiseksi, että tämä hanke vastaa tavoitteitaan. Tarkastussa havaittiin tarve selkeästi määritellä ja sopia hankkeen sotensalasta Tarkoituksena on tuoda sekä rahoitushyötyä että muuta hyötyä. Ja tavoitteiden tarkoituksen, tavoitteita täytyy voida mitata käytännössä niiden toteutumisen osalta. Nyt tarvitaan realistinen aikataulu myöskin ohjauskomitean työnkin valossa. Havaittiin myöskin, että alus, alkuperäinen hallintorakenne 2011 vuoden puolen välin mennessä oli alustava vaihe ohjauskomitean nimittäminen maaliskuussa kolmetoista vahvisti toimintaa ja se täytyy mukauttaa niin, että otetaan huomioon kunnianhimo ja monimutkaisuus ja hankkeen laajuus. Tämä lähestymistapa olisi sopivampi. Tilinpito viranomainen on tärkeässä asemassa FMSn osalta ja siksi siellä täytyy olla asianmukainen mahdollisuus valvoa, missä mennään. Toinen seikka oli kokonaisvaltaisen realistisen henkilöstövarojen käytön suunnittelu osana FMS ja tarve myöskin saada ajantasaista tietoa esimerkiksi riskeistä. Jotta voisimme ottaa huomioon kaikki nämä seikat, sisäinen tarkastaja hyväksyy seitsemän osaisen toimintasuunnitelman ohjaushallinnossa ohjauskomiteassa. Sitä määrä pistää täytäntöön vuonna 2014 loppuun mennessä. Sisäinen tarkastaja tulee tarkastelemaan, kuinka täytäntöönpano on sujunut vuoden 2015, tuli sujumaan vuoden 2015 alkupuolella. Jotta saatte kaiken kattavampi tarkastusstrategia aikaan, täytyy ottaa myöskin ulkopuolista asiantuntemusta käyttöön ja varmistaa, että täten saadaan vastinetta rahoille. Vuonna 2013 tehtiin kaksi tarkastusta, toinen liittyi tiedepuolen toimintan STOA-asiantuntijoihin marraskuussa 2013 parlamentin tutkimuspalvelu EPRS perustettiin, ja, siihen tutkimus ja toinen ulko, ulkoisen politiikan pääosasto. Me haluaisimme varmistaa, että kaikki palvelut, jotka hankkivat ulkopuolista asiantuntemusta, noudattavat asianmukaisia sääntöjä. Lisäksi vahvistettiin, että hallintokomiteat varmistivat sen, että asiantuntemus, jota saatiin, oli todellakin vastetta rahalle ja vastasi parlamentin tarpeisiin, jotta voimme vahvistaa tuota sitoumusta. Sisäinen tarkastaja hyväksyi eri pääosastojen, kyseisten pääosastojen kanssa toimintasuunnitelman. Nyt on saatu näyttää siitä, että nyt pikkuhiljaa on edistetty täytäntöönpanossa kaiken tämän osalta. Vielä yksi seikka, liittyy strategian suunnitelmaan. Kaikki valvonta- ja hallintajärjestelmät, henkilöstö tai jäsenten ohjesäännön osalta, esimerkiksi matkakulujen osalta, on tarkastettu ja tarkoituksena oli varmistaa se, että kyseessä oleva budjetti pistetään täytäntöön poikkeettoman varanhoidon periaatteiden mukaisesti ja siinä sovelletaan kaikkia sääntöjä ja tehokkuus ja toti- tehokkuus varmistuu ja tietotekninen puoli on kunnossa. Monessakin suhteessa havaittiin toiminnan tarvetta mukaan luettuna tarve tehdä tutkimus siitä, miten järkevää, järkevällä tavalla on hoidettu näitä matkakulukysymyksiä ja kuluja, jotka liittyvät matkan pituuteen nyt pitäisi yksinkertaistaa kiinteämääräisiin korvan, korvauksiin liittyviä seikkoja. Sitten ulkoisten matkatoimistojen käyttö havaittiin tarve tutkia sitä käsitystä, joka parlamentin matkatoimistolla on eri ratkaisuista. Kaikki ratkaisut eivät aina ole kustannustehokkaita. Nyt täytyy varmistaa myöskin, että näytön perustana olevat asiakirjat ovat kunnossa. Lisäksi havaittiin tarvetta parantaa hallinnon tehokkuutta ja vaikuttavuutta Impressed-tilien osalta, väliaikaisten tilien osalta. Hallinta- ja val- valvontajärjestelmä tästä suhteesta täytyy parantaa. Toinen ala, jota tarvitaan parannusta, on uuden tietoteknisten laitteistojen hankinta ja myöskin matka- tai IT- puoli matkatoimiston toiminnassa ja DG Finance-pääosaston määrä pistää näitä toimia käytäntöön kesäkuun loppuun mennessä. Lisäksi tarkasteltiin parlamentin tietotoimistojen menoja. Sillä havaittiin, että merkittävä parantamisen varaa on, kun halutaan parantaa eri prosessien tehokkuutta ja vaikuttavuutta ja sen varmistamiseksi, että sääntöjen rajoissa toimitaan. Nykyinen paperiin, paperille perustuva tilintarkastus toiminta täytyy rationalisoida ja parantaa menettelyitä, jotta voidaan varmistaa, että asiakirjat ovat asianmukaisia. silläkin tavalla paikallisia inventaarioita täytyy tehdä ja väliaikaisia pankkitilejä täytyy tarkastaa. Ja 11 kohtainen toimintasuunnitelma laaditaan tässä tilinpitäjän ja pääosaston välillä. 2013 vuonna tehtiin myöskin kaksi jatkotarkastusta. Siellä tarkasteltiin kaikkien tilintarkastuskertomusten avoimeksi jääneitä seikkoja tai seikkojen suhteen piti pistää seikkoasioita asioita täytäntöön. Mukana 26 avoina, ja kesken jäänyttä toimenpidettä. Ja kokonaislopputulos oli se, että sisäinen tarkastaja havaitsi, että 31 näistä 96 toimista oli pistetty täytäntöön ja 11, jotka olivat avoinna, olivat sellaisia, että riskit olivat vähäisempiä kuin aiemmin. Ja avain havainnoitu vuoden 2013 tarkastuksista olivat seuraavat. Joitakin kriittisiä avoinna olevia asioita oli edelleenkin, mutta niiden määrä laskenut kolmesta yhteen. Yksi heistä liittyy ryhmiin. Tämä edelleenkin avoinna. Se täytyy ratkaista. Siinä on vielä ongelmia. Se kyllä näyttää siitä, että panosta on tapahtunut julkisessa hankintamenettelyssä kolmessa eri pääosastossa. Jotakin edistystä saatiin aikaan valvontakehyksen osalta. Muiden kehitys tapahtui, jatkui tästä suhteessa vuonna 2014. Lisäksi palkkatoimisto ja parlamentaaristen avustajien tilanne oli kohentunut 30, 36 parlamentin avust, jäsenten avustajien liittyvästä seikasta useat olivat edelleenkin avoinna. Kolmessa riskitaso oli laskenut. Jotkut asiat olivat pääosaston hallitsemattomia seikkoja. Pääosat eivät voi niihin puuttua. Yksi liittyi tietoturvallisuuteen ja toinen strategisten kiinteistöpolitiikan liittyvien seikkojen hallinnointi. 2013 toimintakertomus myöskin kertoo parlamentin eri valtuuskuntien edustusmenoista. Tientarkastukset olivat luonteeltaan erilaisia ja joitakin suosituksia annettiin pikemminkin kuin tientarkastuslausumia. Näissä tapauksissa DG Inlo ja DG Expo saivat ohjeistusta ja neuvoja sen suhteen, miten voitaisiin uudelleen allokoida kustannukset eri osastojen kesken. Joitakin suosituksia annettiin ja voitiin vahvistaa se, että uudet suuntaviivat, jotka pääosastot olivat laatineet, olivat merkittävällä tavalla pystyneet harmonisoimaan niiden, välis, niiden menettelyitä keskenään. Vuosikertomuksessa myöskin tarkasteltiin omaa laatu lausumaa, jonka sitten tarkastaja antaa vuonna 2011. Todettiin, että IIS toimii erittäin korkeiden normien mukaisesti. 2013 oli merkittävä vuosi. Silloin tehtiin myöskin asiakastyytyväisyyskysymys, kysely. Lisäksi IT-tekniikalla alettiin uudistaa ja laitettiin uusi peruskirja tiintarkastuspaneelia varten. Puhemiesto sen hyväksyy. Kohdassa neljä kuvataan sitä roolia, joka tällä tiintarkastuspaneelilla on. Se pystyy paremmin arvioimaan riskejä ja menestelyitä, menettelyitä käytetään. Ja siellä voidaan myöskin tarkastella, kuinka siellä myöskin selitetään, kuinka paneelirakenne toimii ja ma- mahdollistaa sen, että yrityksen yhteiskuntavastuu myöskin tässä toteutuu. Kohdassa kuusi painotetaan strategisia uudistuksia tiedonrastoimissa vuonna 2013. Siellä havaitaan että edistystä oli saatu aikaan. Husotukseen oli ryhdytty ja seurantoimia oli tehty. Jotkut aikarajat eivät ole kuitenkaan pitäneet kutiaan. Lopuksi vielä todetaan, että sen liipo, sisäisen tarkastajan riippumattomuus ei millään tavalla ollut kyseenalaistettu vuonna 2013. Voisin kiittää myöskin tientarkastuspaneelin entisiä jäseniä, myöskin pääsihteeriä, heidän tuestaan ja avustuksestaan vuonna 2013. Ilmaisen myöskin sen, että arvostan erittäin su- suuresti sitä yhteistyötä, jota sen tarkasti pystyy tekemään eri osastojen kanssa. Gute Nachrichten für uns, herzlichen Dank. Das war... Nämä ovat hyviä uutisia meidän kannaltamme. Nyt äh, varapuhemies Sassoli on paikalla. Hän vastaa budjettiasioista, joten olkaa hyvä. Grazie, grazie presidente, grazie eh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kollegat arvoisa pääsihteeri. Ensinnäkin kiitoksia tästä mahdollisuudesta puhua tässä kuulemistilaisuudessa, jossa käsitellään Euroopan parlamentin varainhallintoa vuodella, vuodelta 2013. Kuten tiedätte, meillähän on nyt perinne Euroopan parlamentissa, eli varapuhemies, joka vastaa talousarviosta, avaa tämän keskustelun ennen kuin pääsihteeri saa puheenvuoron. Meidän täytyy nyt kunnioittaa talousarvion rakennetta. Sehän on hyvin monimutkainen, kun otetaan huomioon kaikki Euroopan toimielimet. Haluaisin nyt lyhyesti muistuttaa kollegoille siitä, että parlamentti loi tämän monen tason valvontajärjestelmän ja päätöksentekojärjestelmän – Tavoitteena ei ole taata pelkästään korkeaa poliittista ja hallinnollista vastuuta, joka liittyy julkisten varojen käyttöön. Myöskin haluamme taata, että jokainen euro on käytetty sillä tavalla, että minä ja te ja kaikki parlamentin jäsenet voimme täysimittaisesti hyödyntää omaa mandaattiamme. Ainoastaan tällä tavalla pystymme vastaamaan kansalaisten ja äänestäjien toiveisiin erityisesti nyt ongelmien ja ymmärtämättömyyden hengellä, hetkellä, kun ajatellaan politiikkaa ja kansalaisia. Meidän täytyy tehdä päätöksiä Euroopan eduksi. Meillähän on korkeaa tuntemusta, meillä on parempaa teknistä tukea, logistista apua, teknologiaa, ja mehän tietysti näitä kaikkia tarvitsemme. Ja tässä kontekstissa meidän täytyy sitten toimia määrätietoisesti. Parlamentissa budjettimenettely on erityisen monimutkainen, mutta tehän tämän tiedätte jo hyvin. Eli muutama yleisluontoinen huomio parlamentin talousarviosta. Ensisijainen vastuu budjetista parlamentissa on puhemiehistöllä – joka sitten pääsihteerin suosituksesta tekee alustavan arvion talousarviosta vuositasolla. Ja muissa toimielimissä tämä olisi riittävää, jotta voitaisiin esitellä komissiolle näitä arvioita ja sen jälkeen otettaisiin sitten mukaan EUn talousarvioesitykseen. Näin ei kuitenkaan ole parlamentissa. Parlamentti on ainoa toimielin, jossa jo tässä alkuvaiheessa toteutetaan ensimmäinen parlamentaarinen menettely, eli äänestys budjettivaliokunnassa ja sitten täysistunnossa. Ja näin kansalaiset tietävät jo maaliskuussa sen, mitä parlamentti aikoo tehdä itsensä osalta. Tämä on ainutlaatuinen prosessi. Missään muussa toimielimessä eivät veronmaksajat Euroopassa voi saada näin selkeää ja syvällistä näkemystä talousarviosta. Kun valmistellaan näitä arvioita ja käydään läpi talousarviota syksyllä, mehän saamme silloin talousarvioesitykset myöskin muista toimielimistä ja meidän täytyy jatkuvasti koordinoida toimintaa kaikkien tahojen välillä EU:ssa, jotka ovat mukana, eli puhemiehistö, budjettivaliokunta, hallinto, koko parlamentti. Ja nyt haluaisin kiinnittää huomionne täytäntöönpanon valvontaan budjetin osalta. Puhemiehistö antaa hallinnolle vastuun toteuttaa talousarvio 66 prosenttia parlamentin menoista on suunnattu parlamentin jäsenille, avustajille, virkamiehille ja muille. Ja tällä meillä jää siis 34 prosenttia, jota voidaan käyttää puhemiesten hyväksymin hankkeisiin ja sen jälkeen voidaan sitten tehdä muita päätöksiä täysistunnossa. Kaikki nämä hankkeet, kuten jo sanoin, tähtäävät siihen, että voidaan vahvistaa Euroopan parlamentin jäsenten tekemää työtä. Poliittisesti puhemiehistö jatkuvasti seuraa, miten hankkeita on toteutettu hallinnossa joka ikisessä pääosastossa, ja näin voidaan taata se, että voidaan hyvin toteuttaa ja suunnitella budjettia, ja voidaan myöskin harjoittaa ex ante ja ex post valvontaa. Galvin, sisäinen tarkastajamme, valvoo käynnissä olevia hankkeita pääosastoissa. Ja tilivuoden päätteeksi katsotaan, miten varoja parlamentissa on käytetty. Ja meidän pitäisi nyt olla ylpeitä siitä, että vuonna 2013 tuomioistuin hyväksyi, vahvisti sen, että järjestelmä on toiminut täydellisesti transaktiot ovat paremmalla tolalla ja pienimmätkin virheet edellisiltä vuosilta on nyt korjattu. Kun tuomioistuin sitten julkisti vuosikertomuksensa, niin teidän tehtävänne, hyvät kollegat, tässä valiokunnassa on se, että valmistelette sitten parlamentin vastuuvapautta. Ja meidän täytyy tässä nyt keskittyä keskittyä yhteen vuoteen, tässä tapauksessa vuoteen 2013, ja käyttää hyväksi tilintarkastustuomioistuimen raportteja ja monia raportteja, joita myöskin hallinnosta on meille annettu käyttöön. Lisäksi te voitte lähettää kysymyksiä, joihin sitten hallinto vastaa. 128 sivua meni tänä vuonna näihin kysymyksiin ja 80 sivua vielä liitteitä. Ja nämä ovat vapaasti saatavissa ja ne julkistetaan myöskin parlamentin nettisivuilla. Kaikki tämä osoittaa, että Euroopan parlamentti noudattaa korkeampia standardeja kuin verrattuna muihin toimielimiin EU:ssa. Tässä mielessä haluaisin Torniolle menestystä tässä vastuuvapausmenettelyssä vuoden 2013 osalta. Ja sitten annan puheenvuoron puheenjohtajalle, jota vielä haluaisin kiittää. Kiitos. Kiitoksia. Tervetuloa myöskin äh, varapuhemies Viilan, joka vastaa budjettikysymyksistä. Haluaisiko herra Viilan puheenvuoron? Eli haluan, niin sitten pääsihteeri saa puhua. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank, äh, Frau Präsidentin. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, esittelijä arvon jäsen, että ensinnäkin olen iloinen todetessa, että vuosi 2013 olin tilintarkastustuomioistuimen mukaan vuosi, jolloin mitään vakavia puutteita tai aineellisia virheitä ei löydetty henkilöstöjen palkkauksessa tai tarjous- tai kilpailumenettelyissä. Tämä oli tärkeä havainto. Tämä kannattaa pitää mielessä. Aina ei näin ole ollut, siksi erityisestikin haluaisin kiittää tästä. Sisäinen tarkastaja totesi tai viittasi johonkin kriittisiin toimiin oli ryhdytty. Kysyi joistakin herkistä kysymyksistä. Aiemmin oli kolme erityisen kriittistä tointa. Tänä vuonna näiden määrä on yksi. Tämä liittyy vierailijapalveluun. Senkin suhteen on tapahtunut kyllä myönteistä kehitystä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2013 99,2 prosenttia marhoista oli sidottu. Tämä on erittäin suuri luku. Yleensä näin suurin lukuihin ei päästä. Säästöjä oli saatu aikaan vuoden mittaan 54 miljoonaa oli onnistuttu käyttämään tämän kautta CAD-rakennuksen Luxemburgissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa korkomenot vähenevät. Noin 18 miljoonaa säästetään tällä tavalla. Tämäkin on merkittävä toimenpide. Lisäksi vuoden aikana me pyrimme muihinkin säästöihin. Halusimme vakauttaa budjettiamme kieli kysymyksissä tulkkauspuolelta 15 miljoonaa kulut ovat pienemmät kuin aiemmin. Käännöspuolelta 10 miljoonaa säästettiin, erityisestikin siten, että täysistunnon istuntokertomuksia ei käännetä kaikille kielille. Henkilöstöpuolelta toteaisin vielä, että merkittävää resurssitehokkuutta saatiin aikaan. Noin 100 kääntäjää, kääntäjän virkaa jätettiin käyttämättä, 38 turkin virkaa jätettiin täyttämättä ja 78 juristi-lingvistin virka siirrettiin. Yli 200 virkaa kielipalveluista käytettiin muihin toimiin, esimerkiksi poliittisempaan työhön. Tämä johtaa siihen, että tänä päivänä voimme sanoa, että meillä on tehokkain käännöspalvelu kaikista toimielimistä, ja uskon, että Tämä on seikka, josta voimme iloita. Olemme päättäneet muistakin toimenpiteistä, paperittomasta parlamentista esimerkiksi. Yli 600 000 euroa pystyn tällä tavalla säästämään uskoakseni. Paperia on edelleenkin liikkeellä, mutta paperin määrä vähenee ja seuraavien kymmenen vuoden aikana paperia käyttää voidaan vähentää 50 prosentilla ja tämä on merkittävä saavutus. Haluamme tehdä yhteistyötä jatkossakin muiden toimijoiden kanssa mukaan luettuna tieto tekniikkapuolella komission kanssa. Teemme yhteistyötä emmekä kehitä omia järjestelmiä. Tämä on positiivista kehitystä, kun tarkastelen irtomielten välistä yhteistyötä. Tärkeä päätös vuonna 2013 oli se, että perustettiin tieteellinen yksikkö ensimmäinen marraskuuta 2013 Euroopalla Irvan parlamentilla on ollut rakenteilla tiedeyksikkö, tutkimusyksikkö, ja se on pyritty kattamaan olemassa olevilla resursseilla. Meillä on kirjasto, kirjaston työntekijöitä on siirretty sinne, vaikutusarvioita on tehty, jo on havaittu, että henkilöstösiirrolla on saatu asiat kuntoon ilman, että uusia budjettimenoja on syntynyt. Tutkimuspalvelu joka on erityisesti jäsenten käytössä, on sellainen, että siellä on toistaiseksi 80 työntekijää alueiden komitealta tai sosiokomitealta. Ne on sieltä siirretty käännöstehtävistä ja uudelleen koulutettu poliittisiksi analyytikoiksi. Tästä syntyy uusi toimi meille, mutta AK ja TSK puolikin pystyy käyttämään tätä palvelua hyväksi ilman, että veromaksia syntyy lisäkustannuksia. Tämän vuoden tammikuusta eteenpäin 42 työntekijää näistä 200 toimilimesta on otettu tuon yksikön käyttöön. Tämä on erittäin myönteistä kehitystä. Ja toinen siirtokierros alkaa ensimmäinen kesäkuuta ja katsotaan sitten, kuinka moni sieltä silloin siirtyy. Tämä on ainutlaatuista toimijoiden kesken. Yksi toimielin antaa toiselle toimielimelle henkilöstöä käyttöönsä ja sitten saatu hyöty voidaan yhdessä käyttää hyväksi ilman, että kustannuksia syntyy veronmaksajien kontolle. 2013 oli niin ikään vuosi, jolloin ryhdyttiin valmistelemaan Euroopan vaaleja. Tällä kertaa tilanne oli erilainen kuin aiemmin, koska kampanjassa keskityttiin lähinnä siihen, että tuettiin eurooppalaisten puolueiden olemassaoloja verkkoja, järjestettiin TV-keskusteluita, monia keskusteluita järjestettiin loppuun lopuksi. Havaittiin, että parlamentin sitoumuksen kautta komission puheenjohtajalle puheenjohtajan rooli vahvistui suhteessa jäsenvaltioihin. Tätä voidaan arvioimalla tapaa, mutta uskoakseni parlamentilla oli merkittävä, tämän parlamentin kannalta merkittävä saavutus. Ja mielelläni vastaan kysymyksenne. Ja, vielen dank. Berichterstatter ist... Kiitoksia paljon. Esittelen herra Pagnon, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä pääsihteeri, hyvä varapuhemies, hyvät äh, puheenjohtajat. Kiitokset näistä puheenvuoroistanne. Uskoakseni todellakin vastuuvapauden myöntämisen esittelijänä vuodelta 2013 parlamentissa ensimmäinen vastuuni on se, että varmistan, että veronmaksajilta tuleva julkinen raha käytetään mahdollisimman hyvällä tavalla Euroopan parlamentissa meidän täytyy kriisiaikoina tarjota Euroopan kansalaisille tukemme ja osoittaa, että me pystymme parantamaan kaikilla mahdollisilla tasoilla työmme tehokkuutta Euroopan parlamentissa joka päivä. Euroopan parlamentin täytyy näin jatkaa ponnistuksiaan niillä aloilla, joissa hallinnon äh, laatua ja tehokkuutta julkishallinnossa voidaan vielä parantaa. Olisi mielenkiintoista tarkastella ponnistuksia, joita on toteutettu Euroopan komissiossa ja neuvostossa näissä samoissa asioissa. Euroopan parlamentti ei luonnollisesti ole ainut, jonka täytyy näissä taloudellisissa tilanteissa, vaikeissa rahoitustilanteissa toimia. Parlamentin uskoakseni pitää jatkaa yhä hallintonsa rationalisoimista ja uskoakseni on erittäin tärkeää toimia näin 26 25 äh, äh, miljoonaa säästöjä, jotka tulkkaus- ja käännöspääosastot ovat tehneet, kuten juuri kerroitte, herra pääsihteeri, äh, ovat jotakin, mistä pitää ottaa mallia. Tämä rationalisaatioprosessi tekee mahdolliseksi parantaa tehokkuutta erityisesti hallinnossa ja vähentää tarvittavia hallintomenoja luonnollisesti ottaen huomioon samalla palveluiden laadun ja tarjonnan meille parlamentin jäsenille. Minä olen äh, yli kuutta Euroopan parlamentin 12 pääosastosta tarkastellut ja kuullut ja olen erittäin äh, hyvää vuoropuhelua käynyt äh, pääosastojen pääjohtajien kanssa. Ja haluaisin kiittää näitä ähm, henkilöitä, jotka ovat hyvin täsmällisesti pyrkineet äh, näkemään vaivaa ja vastaamaan minun kysymyksiini äh, vuodesta 2009. Äh, olen ollut Euroopan parlamentin jäsen ja minulla on hyvin paljon kokemusta Ranskasta, paikallisesta julkishallinnosta ja siksi olen keskittynyt tiettyihin kysymyksiin hallinnossa ja koskaan hallinnon henkilökunta ei ollut tilanteessa, jossa ei pystyisi vastaamaan kysymyksiini, vaikka hiukan ovelasti näin sanoakseni niin näitä kysymyksiä pyrin esittämään, niin bravo pääjohtajille ja näistä, kiitokset näistä keskusteluista, joita olemme käyneet ja täsmällisistä vastauksistanne. ne olen tunnistanut aloja, joilla vuoden 2012 vastuuvapauden myöntämisen jälkeen parannuksia on tapahtunut. Niitä on moninaisia. Sisäinen tarkastaja Robert Galvin, jota olemme kuulleet, jonka olen myöskin tavannut, auttaa epäilemättä pääosastoja tässä rationalisaatioprosessissa ja bravo myöskin herra Galvinille sisälle tarkastajalle, tarkastajalle hänen työstään yhä useammin turvaudutaan videokonferensseihin ja tämä on hyvä esimerkki jota voisimme kiitellä vuonna 2013 henkilöstötulkkaus äh, ja käännösosasto Yli 500 miljoonaa euroa tuottivat äh, säästöjä järjestelmä videokonferensseja sen sijaan, että kaikki olisivat siirtyneet Luxemburgin tai Strasbourgin neuvottelemaan kollegoidensa kanssa. Mielestäni tämä on tärkeä asia, että tulee korostaa. Äh, yleisemmin tulisi turvautua tähän käytäntöön erityisesti Euroopan parlamentin eri eh, tietotoimistojen osalta. Niiden kulut vuonna 2013 kasvoivat jälleen 7 prosenttia. Nämä 648 ehm, ehm, miljoonaa euroa säästöjä, joita tehtiin pääsihteerin mainitseman ehm, toimen tavoin paperintuan parlamenttiin siirtymällä – olivat hienot, mutta myöskin 73 tonnia hiilidioksidipäästöjä äh, syntyi ja sitten 195 ähm, 000 euroa syntyi äh, säästöjä. Meidän täytyy rohkaista parlamenttia siinä, että se ottaisi itse hoitaakseen sisäisesti IT- ja äm, ravintolatoimintaa. Ja sitten muita asioita äh, parlamentissa 43 paikallista äm, avustajaa, jotka eräs meppi on paikannut. Mielestäni tämä ei ole kyllä hyvä esimerkki. Meidän pitäisi tarkemmin tämän tyyppisiä toimia tarkkailla. Olen omassa tarkastukseni ottanut ne huomioon ja mielestäni on tärkeää ne mainita se, että meillä on kontrollivelvollisuus parlamentin jäsenkollegoitamme kohtaan. Sitten tukien jakaminen käteisenä vierailuryhmille, sitä pitäisi väittää vuonna 2013 73 prosenttia, niistä maksettiin käteisenä ja pankki siirtona 27 prosenttia. Hyvä pääsihteeri, te olette itse tehneet suosituksia kuitenkin tämän käytännön päättämiseksi ja kuten Robi Klemin sanoi, mielestäni tällaiset käytännöt pitäisi asteittain lopettaa. Se, että lähestulkoon tyhjiä arkkuja kuljetetaan Brysselistä Strasbourgiin, 300 miljoonaa euroa vuosittain tähän kuluu ja ympäristöllisiä kuluja aiheutuu. Tämä ei mielestäni ole hyvä esimerkki. Olen pääsihteerille esittäneet, esittänyt kysymyksiä näistä asioista. Teillekin hyvä pääsihteeri, kuten Robin Kalveli mainitsi. Ja minä rohkaisen sitä, että parlamentti nopeasti nämä 65 vielä avoimena olevaa toimea, eh, jotka on mainittu, saattaisi päätökseen. Ja ehm, mainitsen nämä asiassa myöskin ähm, mietinnössä, joka käsittelee vastuuvapauden myöntämistä vuodelta 2013, ja käsittelemme tätä myöskin äh, seuraavassa valiokunnan kokouksessa. Kiitoksia. Ja, herra pääsihteeri, herra varapuhemies, kumpi haluaa vastata? Olkaapat hyvät. ich darf mich vielleicht äh, zunächst einmal bedanken beim Berichterstatter für die Ausführungen und äh, wirklich für Kiitoksia. Kiitoksia myöskin erittäin hyvästä kollegiallisesta yhteistyöstä. Te viittasitte joihinkin ongelmallisiin alueisiin, joihin varmasti vielä paneudumme. Esimerkiksi nämä tyhjät matka-arkut. Matka-arkkuja voitaisiin tehdä pienempiäkin. 12 kuukautta on toimitusaika, näin on määrä tehdä nopeasti. Ja sitten vierailijaryhmiä koskevat säännöt, niistä keskusta edessä puhemiston kokouksessa erittäin intensiivisesti. Ja yksi kompromissi on saatu aikaan asiassa. Uudelleen valitun puhemiestön täytyy tämä uusi päätös tehdä, koska suurin osa puhemista jäsenistä on uusi, joten uuden puhemiston täytyy vielä kerran panoutua tähän asiaan, josta on tosi monta kertaa puhuttu aiemminkin. Sitten ryhmien puhujat. Kansan puolesta Piippar, olkaa hyvä. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja, pääsihteeri, hyvät naiset ja herrat. Tilintarkastustuomioistuin, mikä se nimi nyt oli, ei justitsia vaan sisäinen tarkastaja, niin sehän se oli. Eli pääsihteeri, varapuheenjohtaja, sisäinen tarkastaja. Meillä kaikilla on omat tittelimme ja hyvä niin. Ja tänään sain kuulla, että tilintarkastustuomioistuin on myönteisesti arvioinut talousarviota. Kuulin hyviä asioita pääsihteeriltä, mitä tulee tulkkaukseen, Luxemburgin rakennusten tehokkuuteen. Viime vuosina varmasti on tapahtunut paljon myönteistä. Siitä huolimatta esittelijä ei nyt kaikki ole aivan ylistämisen arvoista. Ja se, mitä teiltä nyt kuulin, pienemmät kantinet ne ovat nyt ainoa, mikä on konkreettista, ja se on mielestäni kyllä hiukan liian vähän. Nämä pienemmät kuljetuslaatikot, no ne ovat mielestäni jo nyt aika pieniä ja aivan täynnä, eli en nyt tiedä, onko tämä edes kovin järkevä ehdotus. Eli pari kriittistä kysymystä. Haluaisin kuulla tämä menopuoli. Ja haluaisin kuulla kokonaissummista Euroopan budjetista vuosien varrelta. Ei tämä ei koske pelkästään viime vuotta tai tätä vuotta tai seuraavaa kolmea vuotta, vaan mikä on tämä kokonaissumma näiden hankkeiden osalta. Sitten toinen kysymys Eli parlamentin tiedotustoimistot ulkomailla. He tekevät erittäin tärkeää työtä itsekin. Olen nähnyt, että siellä on asiat kunnossa, mutta internetin puolella osittain asia on erittäin huonolla tolalla. Vaalien jälkeen näitä sivuja ei ole päivitetty. Joissain maissa, esimerkiksi Saksassa, nyt mitä tulee uusiin parlamentin jäseniin ja parla- vanhojen uusiin tehtäviin. Ja sitten yksi kysymys, ja tämä liittyy läheisesti turvallisuuteen. Haluaisin kuulla, että nämä turvallisuusjärjestelyt, joita meillä on täällä parlamentissa, voidaanko niitä verrata toimielimiin, jotka ovat turvallisuuden kannalta yhtä kriittisessä tilanteessa. Olen hyvin huolissani, jos nyt kun Pariisissa oli attentaatit, tästä menemme Strasbourgissa parlamenttiin, ja siellä ei ole yhtään mitään tapahtunut lisäturvallisuuden osalta. Tämä ei ollut pelkästään minun vaikutelmani, vaan kaikkien kollegoideni vaikutelma, jotka sinne menivät. Tiedän kyllä, että asiasta käydään neuvotteluita Pariisin ja Belgian viranomaisten kanssa, mitään päätöstä nyt ei ole vielä tehty parlamentin osalta. Mutta huolimatta tästä, meidän vastuumme on kuitenkin käsitellä tätä aihetta. Ja sama koskee tietotekniikkaturvallisuutta. Meillähän oli viime vuosina ollut tapauksia, ja minuakin on vakoiltu. Eli mikä nyt on konkreettisesti parantunut, ehkä siitä voi sitten vielä kirjallisesti kertoa jotain, eli millä tavalla me voisimme saada parempaa suojaa. Ja viimeinen kysymys. Olen itse vähän miettinyt tätä. Miksi Euroopan parlamentin puhemies saanut kaksi autoa ja kaksi kuljettajaa käyttöönsä – Onko asia näin myöskin muissa toimielimissä? Eli on kaksi virka-autoa, kaksi kuljettajaa. Ja jos nyt katsotaan teoriaa, niin edellisenä aikaisempana puhemiehenä hän olisi oikeus kolmeen virka-autoon. Hänellä nyt kuitenkin on vain kaksi. Eli se on hyvä. Mutta siitä huolimatta haluaisin tietää, miksi hänellä on kaksi virka-autoa. 140 000 kilometriä, miten ne saadaan ajettua, se on aika korkea lukema, ja onko nyt sitten dokumentoitu, onko puhemies ollut autossa vai miten nämä matkat on kuljettu? Pari epämiellyttävää kysymystä tässä nyt tuli, mutta tämä on osa työtämme ja parempi, että me esitämme nämä kysymykset kuin jotkut muut. Ja nyt sitten odottelen vastauksia. Ja, herzlichen Dank. Äh, zunächst einmal. Kiitos. Ensinnäkin Euroopan historian talosta. Teille on toimitettu viimeisten kuuden vuoden osalta syntyneet kustannukset 2009 vuodesta vuoteen 2014 mukaan luettuna rakennuskustannukset, mutta osittain myöskin henkilökulut ja kunnostusmenot ovat yhteensä 55 miljoonaa Euroopan historian talon perustaminen. Nykytila toimintakustannuksista vuosittain ovat 12 ja 13 miljoonan välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että vuotuiset kustannukset sen jälkeen kun talo on käyttöön ovat tätä luokkaa. Sitten kun se on täydessä toimintakunnossa, tähän voidaan varautua. Tämä on investointien aiheuttamia kustannuksia, mutta myöskin talon käyttökustannuksia Euroopan historian talon osalta. Sitten ulkoiset toimistot. Verkkosivujen parantaminen. Tämä liittyy myöskin näihin ulkoisiin toimistoihin, mutta myöskin puheenjohtajamaan toimiin. Siellä se kustannuksia, koska siinä on uusi meppien portaali jäsenten portaali, jo todettiin viikko sitten, että tarvitaan tiedot viikon kymmenen päivän sisällä saadaan sinne ladattua. Tosin kaikkia käännöksiä ei silloin vielä ole käytettävissä kaikilla 24 kielellä, mutta tämä nyt ei ole ratkaiseva tekijä. Turvallisuudesta toteaisin, että en voi tietystikään kaikkia yksityiskohtia teille paljastaa. Voi vain todeta, että viimeisten viiden vuoden aikana tässä suhteessa on saatu merkittävää parannusta aikaan. Olimme aiemmin täysin riippuvaisia ulkoisista palveluntarjoajista turvallisuuden suhteen. Tämä tarkoitti sitä, että turvallisuuden osalta kokonaiskuvan aikaansaaminen oli vaikeaa. Nyt olemme itse ottaneet ohjat käsimme. Parlamentilla on itse jatkuvasti kaikki tieto käytettävissään. Ja toinen askel on se, että turvahenkilöstö Brysselissä otetaan parlamentin omaan henkilöstön mukaan. Tämä on myöskin tärkeä edistys eteenpäin laadun suhteen. Koulutus on tärkeää ja on tärkeää, että meillä on lojaalia henkilöstöä, joka on uskollista parlamentille. henkilöt tuntevat parlamentin ja parlamentti tuntee nämä henkilöt, ja tämä prosessi Brysselissä on käytännössä loppuun saatettu ja todennäköisesti Luxemburgin rakennusten osalta vuonna 2017 toistaisi todennäköisesti tämä sama henkilöstön, omaan henkilöstön sisältäminen otetaan käyttöön. Hiljattain tarkasteltiin rakennusten ulkoista turvallisuutta yhdessä Belgian viranomaisten kanssa. Viime päivinä olette varmaan voineet havaita, että turvallisuuspuolella on tapahtunut uudistuksia. Me pyrimme varmistamaan sen, että ei jälleen kerran jouduta aiempiin ongelmiin. Ja varsinkin Belgian valtio on antanut sisäomuksia, lupauksia tämän osalta, ja hyviä merkkejä on näköpiirissä, enempää en voi sanoa. Olette varmaan havainneet, että ulkopuolelta tuleva henkilöstö havaitsee, että turvatoimet ovat erilaiset kuin aiemmat. Mitä tietoturvaan tulee? Tässäkin suhteessa on ryhdytty toimenpiteisiin. Meillä oli tällainen välikohtaus, joku taho oli onnistunut saman tietoa haltuunsa. Ja meillä oli kaksi rinnakkaista verkkoa verkkoa, mutta nyt nämä verkot on täysin erotettu toisistaan. Vierailijat pääsevät parlamentin wifiin vain ja ainoastaan internetin välityksellä, ei millään muulla tavalla. Ulkoiset vierailijat eivät enää pääse meidän omaan tietojärjestelmäämme sisään. Ja toisaalta jäsenet ja henkilöstö pääsevät aina turvallisen yhteyden kautta verkkoon, ei verkon kautta, jonka kautta voidaan tietoa anastaa. Meillä on erityinen turvallisuutta parantava tietojärjestelmä otettu käyttöön. Se tullaan laajentamaan, että se kattaa koko parlamentin. Tässä suhteessa parannusta on tapahtunut. Sitten puhemiehen kaksi virka-autoa. Meillä on tällainen käytäntö ollut käytössä vähintäänkin vuodesta 1997 lähtien. Tähän on ollut erinäisiä syitä. Osittain on kyse turvallisuudesta. Joidenkin puhemiesten kohdalla on ollut kyse turvallisuudesta, kun ajatellaan viimeistä 20 vuotta. On joskus ollut näin, joskus Puhemies on 6-7 päivää viikossa. Aktiivinen työ ei lopu perjantaina, vähän reissaa myöskin lauantaina ja sunnuntaina ja tekee työtä. Ja saattaa olla, että osittain voi käyttää samaa virka-autoa, mutta joskus hän toimii Brysestä käsin ja joskus sitten toinen auto odottaa hänellä toisella paikkakunnalla. Tämä on se käytäntö, joka on yli 20 vuotta ollut, tai miten 20 vuotta ollut parlamentissa käytössä. Ayala Sender, bitte. Sí, gracias, presidenta. Sí, eh, bienvenido. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa varapuhemiehet Sassoli ja Wieland ja pääsihteeri tähän vastuuvapauskeskusteluun. No ensinnäkin palaan nyt vielä siihen, että parlamentin vastuuvapauksessa on se erityispiirre, eli se liittyy suhteessa muihin toimielimiin. Eli se on ainoa, jossa vastuuhenkilö on viime kädessä puhemiehestä. Eli hän on vastuussa esimerkiksi sähköpolkupyöristä ja niin edelleen. Se on hiukan omituista, mutta tästä nyt on näin äänestetty. Ja tästä on tehty kesäkuussa päätös. No, mielestäni tämä on aika hullua, mutta no, Velle, ja ymmärrän kyllä, että hän on tietysti poliittinen toimija. Eli tietenkään ei voi nyt vastata vain, että kyseessä on puhemies, koska haluamme nostaa tämän tilanteen poliittista tasoa. Jos ajatellaan vaikka neuvostoa Konsepiusta, hän on vastuussa siellä hallinnosta. Jos siellä on huonoja päätöksiä esimerkiksi, niin sitten hän niistä vastaa pääsihteerinä. Ymmärrän kyllä, että täällä parlamentissa pitäisi olla samanlainen tilanne, mutta täällä on nyt varapuhemiehiä, jotka jakavat tiettyjä vastuualueita, ja ehkä Tajani myöskin voisi käydä täällä keskustelemassa kanssamme. Hänellä on mielenkiintoisia ajatuksia, joita voimme tukea, mutta no, Velle, haluaisin, että vastaa, että toisella tavalla, mutta tiedän kyllä, että parlamentissa – on hallinnollista vastuuta ja poliittista vastuuta. Eli näiden kahden sekoittaminen vaikuttaa vaaralliselta, ja kuten nyt kuulimme, jos kysytään vaikka näistä virka-autoista, niin kyseessä on poliittisia päätöksiä, jotka ovat aika merkillisiä. No sitten on yksi asia, jonka kyllä ymmärrän, mutta en ole siitä samaa mieltä. Esitimme kysymyksiä, joihin on vastattu. No, tässä nyt on sanottu, että näihin vastataan vuonna 2014, mutta monet näistä kysymyksistä, eh, niihin saatuja vastauksia voidaan käyttää vuoden 2014-2015 päätöksenteossa, mutta ei voida hyväksyä sitä, että edustajien esittämät kysymykset koskien vuoden 2013 hallintoa – että sitten viitataan päätöksiin vuodelta 2014, jotka ovat vielä vireillä. Tämähän liittyy osittain ennaltaehkäisyyn. Eli ennaltaehkäisyn osalta täytyy tehdä päätöksiä. Ja ehkä sitten, jos tietäisimme ne päätökset kunnolla, niin kuin muissakin tapauksissa, Kreslehän puhui, kaikki muistamme, viime vuoden keväällä kun puhuttiin vuodesta 2012 ja päätöksistä, joita tehtiin vuonna 2014 tai 2013. Eli tämä nyt ei ole hyvä eikä myönteinen käytäntö. Eli tällä tavalla ei vastata kysymyksiimme. Me haluamme tietää näistä päätöksistä. Meidän täytyisi saada näitä tietoja. Eli pyytäisin nyt pääsihteeri, että lähetätte minulle kirjallisesti vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät vuoden 2014 päätöksiin, mutta jotka liittyvät johonkin vähän suurempaan, jota varmaan mietittiin, koska ei nyt voi ymmärtää, että tehdään näin tärkeitä päätöksiä yhtäkkiä yksi, kaksi. Ja sitten näiden päätösten hallinto liittyy kuitenkin vuoteen 2013. No sitten konkreettisempia kysymyksiä. Haluaisin kysyä esimerkiksi avustajista. Olen vähän huolissani siitä, ja tehän sitouduitte siihen, että teette arvion tästä tilanteesta, niin uusi parlamentti pitää tätä asiaa hyvin tärkeänä. Edustuksellisuus avustajien osalta se onkin, on tärkeää. Ja sitten tämä ahdistelukomitea ja sen kokoonpano. Tästähän puhuttiin viime vuonna aikaisemmalla lainsäädäntökaudella. Eli meidän pitäisi nyt uudistaa sen kokoonpanoa. En nyt jaksa ymmärtää. No se nyt varmaan on osa tätä kokoonpanoa, ja siellä on osa henkilöistä ollut paljon poissa. Ja kvestorit sitten lopuksi sanoivat, että päätöksiä ei tarvitse tehdä. No tietysti kvestorit nyt puolustavat tätä tilannetta, mutta avustajien suojelu on kuitenkin kysymys, joka on kaikkien muiden elementtien yläpuolella. No sitten nopeasti haluaisin vielä kommentoida, hetkinen anteeksi, No sitten asiat, jotka liittyvät tilintarkastuksiin, tutkimuksiin ja niin edelleen. Ehdottomasti tuen näitä aikaisempien vastuuvapauksen osalta, mutta nyt minulla on pieni huolenaihe. Nyt kun meillä on hyvin paljon näitä tekstejä, jotka vastaavat yksittäisiin kysymyksiin, olen käynyt läpi, olen tehnyt työtä vastuuhenkilöiden kanssa, mutta meillä on valtavasti näitä asiakirjoja, eikä nyt ole selvää, mitä asiakirjoja ei ole hyväksytty parlamentissa. No, siellä on sitten pieni logo, joka sen ilmaisee, mutta jollain tavalla meidän pitäisi tehdä heti kannessa selväksi, että kyse ei ole hyväksytyistä asiakirjoista. Kyse on vaikka äh, jonkinlaisista lausunnoista tai tutkimuksista tai muista, joita käytetään työn tukena mutta kyse ei ole hyväksytyistä teksteistä. Esimerkiksi tällainen toimittajia ja muita, jotka sanovat, että parlamentti on sanonut näin. Kyse on tutkimuksesta, jonka jokun on tilannut. Eli tässä mielessä olisi tärkeää nyt sitten selvittää tämä asia. Sitten nämä Yhdysvaltojen edustusto. Anteeksi, te puhutte jo kuusi ja puoli minuuttia, ja täällä on vielä seitsemän muutakin ihmistä puhujalistalla. Selvä, no esitän sen kysymyksen sitten kirjallisesti. Kiitos. Äh, herzlichen Dank. Äh, Kiitoksia paljon näistä kysymyksistä. Ensinnäkin vastaukset olemme tietysti toimittaneet jo. Ja puhemiehistö on tarkasta vastuuvapauskysymystä ja se pitää erittäin tärkeänä tätä asiaa, jonka tekin mainitsitte. Mitä tulee vastaukseen vuoden 2014 osalta? Olemme hyvin varhaisessa vaiheessa keskustelleet vastuuvapausesittelijän kanssa. Ja esittely oli sitä mieltä, että vastuuvapaus 2013 tai vuoden 2014 vastuuvapaudessa pitäisi keskittyä vuoden 2013 tapahtumiin. Olen tästä samaa mieltä. Ja vastatessamme kysymyksiä. me keskinyt tähän, koska kysymys on 2013 vastuuvapaudesta. Mutta mikäli kysymyksiä vuoden 2014 osalta, jotka eivät liity vastaava, vastuuvapauteen, joihin ei ole antanut vastaan, niin kyllä varmisin vastaamaan. Vaikka 2014 vuonna, vuonna 2014 keskitytään vastuuvapauteen vuodelta 2013. 2013 vuoden vastuu vapaus. Keskustelussa tämän keskittytään juuri tämän vuoden asioihin. Sitten avustajien liittyvä asia. Myös sisäinen tarkastaja oli törmännyt siihen, että yli 90 prosenttia avustajilta tulleita kysymyksiä tai valituksia oli käsitelty. Yksi oli avoinna. Tämä liittyi paikallisiin avustajiin. Tässä suhteessa esittelijä esitti huomautuksensa. Tässä suhteessa on vielä toimin, toimintatarvetta, kun on kyse Brysselissä toimivista avustajista, tai Luxemburgissa tai Strasbourgissa toimivista avustajista. Luxemburgin ja Strasbourgin avustajien suhteen asiat on lähinnä saatu hoidettua loppuun. Sitten sukupuolista häirintää kos- käsittelevä komitea. Kvestorit vastaavat tästä, mutta puhemiestäkin on osaltaan mukana. Joka tapauksessa kyse on erittäin tiukasta toiminta-alueesta juridisesti katsottuna. Tuo komitea ei voi tehdä mitään varsinaisia päätöksiä, vaan olemme oikeudellisesti yhä tiukemmassa toimintakehyksessä. Tuomioistuimen päätös Luxemburgista käsin. Tässä on päällimmäisenä. Me teemme työtä oikeudellisen yksikön kanssa ja käytämme myöskin parlamentissa ulkoisia neuvonantajia. Minulla on syytä uskoa, että tämä uusi elin tulee kyllä osoittautumaan tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Tästä voidaan keskustella tulevina vuosina, mutta tapa, jolla tämä nyt on järjestetty, tämä asia on järkevä. Sitten tämä tiedeyksikkö. Sen tehtävä on selkeä. Kaikki asiakirjat täytyy hoitaa sen kuntoon, että kertoa, missä on kyse. Onko kyse tutkimuksesta tai lyhyestä analyysistä. Kyse ei voi olla jonkin MEPin laatimasta asiakirjasta. Tämä osoittaa, että että näiden tuotteiden kysyntä 12 kuukauden sisällä on kasvanut 50 prosentilla. Uusi tiedeyksikkö on otettu avosylin vastaan. Kyse pelkästään siitä, että toimikausi on vasta alkamassa, vaan kysyntä on ollut jatkuvasti kasvaa. Useat MEPit suhtautuvat palvelun myönteisesti. Ja palvelu tarjoaa MEPlle vaihtoehdon, jonka kautta voi saada ajan tasaista tietoa. Sitten ESR-edustaja kollega Kölner. Auch ich darf mich. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää edellisiä puhujia. Haluaisin kiittää varapuhemiehiä, tilintarkastustuomioistuinta ja myöskin tietysti teitä pääsihteerivelle. Ja te saitte nyt epäsuoraan ylistystä Schwabi, Schwabit sanovat, että jos ei saa haukkuja, niin se on jo riittävää ylistystä. No, tässä tuli nyt pari mielenkiintoista seikkaa esiin. Eli kaksi asiaa haluaisin ottaa vielä esille. Ensinnäkin, ehkä meidän Euroopan parlamentissa pitäisi tarkastella vähän paremmin tätä työn määrää. Olen nyt vasta vähän aikaa ollut parlamentissa ja meillähän on sähköisiä asiakirjoja nyt käytössä, mutta jos katsotaan nyt pöydille, niin ei täällä ole mitään sähköistä, vaan täällä on ihan papereita pöydillä. Eli varmasti täällä käytetään joka päivä tonneittain papereita. Ja sitten kun katsotaan, miten täällä ja myöskin budjettivaliokunnassa, jossa myöskin olen jäsen ja muissa valiokunnissa en sitten olekaan, niin pelkään pahoin, että siellä tilanne on täysin samanlainen. Eli valtaosa papereista jää lukematta sitten ne laitetaan kierrätykseen. Meidän pitäisi nyt rakenteellisesti miettiä tätä asiaa. Eli voisimmeko miettiä, että mietimme nyt tätä työntekoa. Se on sähköistä tietysti, mutta myöskin kun katsotaan tätä aikataulua, eli millä tavalla jäsenet voisivat tehdä enemmän näiden valtavien paperimassujen kanssa. Varmasti muut ovat miettineet tätä samaa kysymystä. No, tämä on samanlaista muissa parlamenteissa, mutta ehkä meidän pitäisi nyt miettiä, voitaisiinko tätä hoitaa muulla tavalla, eli saisimme hyvässä varhaisessa vaiheessa näitä tietoja sähköisesti, sitten voisimme välttää vähän näitä papereita, ja myöskin tulokset voisivat olla halvempia ja parempia. Sitten henkilöstön työtilanne. No, haluaisin nyt kiittää asianomaisia. He ovat olleet erittäin päteviä henkilöitä, jotka olen nyt oppinut tuntemaan, mutta Kaikilla alueilla minulle ei kuitenkaan ole sellainen vaikutelma, että henkilöillä tällä on paljon työtä. Se on näille henkilöille tietysti kiva, mutta täytyy sitten miettiä, että ehkä kaikki yksiköt ja palvelut, joita tarjotaan, niin onko niillä kysyntää. Eli voitaisiin esimerkiksi miettiä, kun meillä on tämä yhden luukun järjestelmä, tarviko siellä aina olla kolmea henkeä sitä voidaan miettiä. Ja sitten turvallisuudesta on puhuttu. Siellä on paljon saatu aikaan. Ja nyt haluan vähän pilata ilonne ja sanoa, että mielestäni me luomme täällä nyt ikävää placebo-vaikutusta. Sataprosenttista turvallisuutta ei voi taata, eikä sitä pidä edes yrittää. Mehän haluamme olla avoita kansalaisille täällä Euroopan unionissa. Mutta jos pääsemme tietylle turvallisuustasolle, niin sitten täytyy katsoa, kuinka paljon henkilöstöä on turvallisuuspalveluissa ja kuitenkin harvat sitten pystyisivät tämän hoitamansa. Kurditapaus oli tästä yksi esimerkki. Ja sama koskee muitakin yksiköitä, kuskeja esimerkiksi. Ne ovat hienoja palveluita, mutta meidän täytyy miettiä myöskin vaihtoehtoja. Emme halua tietenkään heikentää laatua, mutta meidän täytyisi miettiä uudelleen monia asioita. Ei sitä, että poistetaan vain palveluita, vaan katsoa, olisiko vaihtoehtoja samoille palveluksille ja edullisemmalla hinnalla. Kiitoksia. Vielleicht fange ich, ähm no, Kenties voin aloittaa tästä viimeisestä kysymyksestä. Voitaisiinko sama tulos saada pienemmällä rahamäärällä aikaan? Juuri tätä me teemme turvallisuuspuolella ulkoiset turvafirmat toivat kyllä uniformuja kuvan mukaan, mutta ei lisää turvallisuutta. Mikäli turvapalvelu ei ole lojaali toimielimelle, niin silloin on vaikea samaistua toimielimeen ja varmistaa sen turvallisuus. Kun me otamme turvahenkilöstön osaksi parlamentin henkilöstöä, me pyrimme juuri tähän samaistumiseen, mutta myöskin kustannusten vähentämiseen. Hämmästyttävää kyllä. Säästämme rahaa, mutta kuinka paljon me säästämme rahoituspääosaston mukaan viitisen miljoonaa. Tämäkin on paljon rahaa. Eli me säästämme rahaa ja samalla saamme myöskin turvallisuuden parantumaan jonkin verran. Turvallisuuteen kuuluu myöskin se, että turvallisuus on tällainen suhdanneherkkä asia. Voidaan joskus kysyä, miksi ei ole tehty enemmän turvallisuuden vuoksi. Ja sitten puoli vuotta myöhemmin sanotaankin, että me haluamme avoimuuden kulttuuria pitää yllä ja avoimet ovet, joten tämä tasapaino täytyy säilyttää. Mutta samalla on tehokkuus, tehokkaita. Viime, vuonna, viime vuosien kustannuksia on saatu alas ja tehokkuutta parannettua. Joitakin puutteita on ollut, on ollut ja näistä keskustelemme tiiviisti muidenkin toimijoiden kanssa ja pyrimme niihin puuttumaan. Sitten paperi vastaan sähköinen toiminta. Tässäkin on kaksi kulttuuria, vähintäänkin kaksi eri kulttuuria. Te esitätte yhtä, peräänkuulutatte yhtä puolta, eli enemmän sähköisten toimien käyttöä. Valiokunnan puheenjohtaja ei ole kovinkaan tyytyväinen. Hän on selkeämminkin sanonut tämän asian. Meillä valitsee edelleenkin paperin perustuva kulttuuri. Jotkut taas peräänkuluttavat enemmän sähköisiä käytänteitä. Meillä on e-committee ja e-parliament toimet. Parlamentti on pitkälti sähköistetty, mutta toiset haluavat pitää kiinni papereista, paperidokumentista. Alkomaiden senaatista on kokemuksia siellä todettiin, että papereita ei enää tipu, ja lopputulos oli se, että jäsenet sitten omissa toimistoissaan yksittäin sitten kukin tykönään printtasi samat paperit. Eli tämä on kaikkein huonoin mahdollinen vaihtoehto, koska tämä olisi paljon halvempaa, mikäli keskitetysti painetettaisiin nämä asiakirjat niin, ettei 700 MEPin toimistossa printata kaikkia niitä samoja papereita. Joten meidän täytyy kehittää toimintakulttuuria, mutta e-committee ja e-parliament on jo hyvin pitkälti tuonut tehnyt työstä, työnteosta sähköisempää. Mein eigene Sache was sagen. Ich meine... Minun täytyy sanoa vielä yksi asia. Minä asun suuressa, te asutte suuressa kaupungissa Saksassa. Minä asun maaseudulla. Siksi minun on pakko ottaa paperiasiakirjat mukaan matkalle, koska en voi niitä lukea sähköisesti. Kiitoksia. Muutama huomio aluksi. Katson, että asiat ovat suhteellisen hyvin Euroopan parlamentissa, tämä voidaan sanoa. Mutta katsoin myöskin, että vastaukset kirjaisiin kysymyksiin olivat parempia kuin aiemmin. Tämä oli selkeää parannus. Ja kysymys kuuluukin. Olen jatkuvasti peräkulta samaa asiaa. Asiakirjasta todetaan, että että tiedon hallinta on kehittynyt ja eri osastot ovat erilaista työtä valiokunnassakin, mutta erilaista työtä, kun on kyse omalla mietinnöistä, poliittisessa osastossa, onko tästä nyt kyse ja kuinka tämä, miltä tämä prosessi näyttää, kuka tämä valinnat tekee. Toinen kysymys, kohdassa kahdeksan, viitataan kampanjaan ja tiedotuskampanjan ennen vaaleja. Aiemminkin olen tästä kysynyt, kysy, on tässä kysynyt, kuinka tätä tehokkuutta arvioidaan. Ja kun arvioita tehdään, niin ilo mielin saisin enemmän tietoa, kirjallista tietoa siitä, kuka nämä arviota suorittaa, mitä kriteereitä niissä noudatetaan ja kuinka arviot tehdään. Ja meidänkin pitäisi saada tämä tieto käyttämään, olisi tärkeää. Sitten kohdassa yhdeksän, ei minä nyt käy kaikkia sivuja lävitse, mutta ensimmäiset sivut tässä nyt mainitsen. Sivulla yhdeksän lukee puolestaan, että että kohdassa 22 lukee, että äh, Pariisin ja Frankfurtin tilaisuudet ovat erittäin tärkeitä, mutta mitä, mitä tämä tarkoittaa? Mitä tarkoittaa sitä, että jokin on tärkeä mm, toimi? Miten tätä arvioidaan? Sitten kohdassa neljä, Euroopan historia, talo. Talosta on kyse. Siinä lukee, että toimet Eastman rakennuksessa – ovat syyneet hyvin. Voisitteko hieman spesifioida, mitkä olivat suunnitelmat, onko suunnitelmat täysin voitu toteuttaa? Kirjallisissa vastauksissa tämä ei aivan tullut selväksi vielä tämä asia. Sitten 2.5 kohta toimitilat Strasbourgissa. Mielelläni kuulisin, mitä kustannuksia syy, syntyy tästä 360-asteisesta elokuvaa mahdollisuudesta ja miten se muuten toteutuu kohta 12.5.4 5.4 wifi. Siinä on tapahtunut merkittävä edistystä rakennusten sisällä. Strasburgissa täysistuntosalissa wifi usein edelleenkin tökkii. Ja kaikki haluavat twiitata yhtä aikaa. Esimerkiksi tämä saattaa olla ongelma, miten voidaan tässä parantaa wifiä. Sitten tämä yhden luukun järjestelmä. Olen samaa mieltä kollegasta, joka ei sitten kysymyksiä, onko tarpeesta että kolme ihmistä istuu siinä tiskin takana, koska usein siellä ei käydä yhtään aina tämä meppiä, eli yritse käyttää tätä palvelua hyväkseni. Ja itse asiassa tämä on yhden lukun järjestelmän käyttömahdollisuudet ovat aika rajalliset, joten onko tämä riittävän tehokasta toiminta? Siis Strasbourgista vielä kohdassa 9 tai 19 selvit, tilintarkastustuomioistuin on esittänyt jotakin huomioita ja todetaan, että vuoden 2012 kustannusten osalta, 2013 vuoden kustannusten osalta, tilintarkastustuomioistuin on esittänyt jotakin kysymyksiä. Voiko itse parlamentti vertailla kustannuksia vuodesta toiseen ja vastata vastauksena tähän mielen haluaisin kuulla tosiasioita. Ja vielä yksi kysymys jonka aina esitän näissä yhteyksissä. Olen sivulla 33 nyt. Kyse on kulujen korvaamisesta siitä, että kaikkia kuluja ei käytetä. Ja sitten nämä rahat pitäisi antaa takaisin. Ja tässä mainitaan suuria summia, 9000 vuodessa. Mielelläni kuulisin, mitä kustannuksia koituu tästä, miten parlamentin jäsenet käyttävät nämä varat, sihteeristökustannukset, henkilöstökustannukset ja muut, ja kuinka tätä parlamentin jäsenten varojen käyttöä arvioidaan ja valvotaan eri näiden käyttökustannusten osalta. Ja, herzlichen Dank. Äh, zunächst Kiitoksia. Ensinnäkin nämä poliittiset yksiköt, policy departments – tutkimusyksikkö, joka toimii valiokuntien alaisuudessa. Tietysti näitä tuloksia voidaan käyttää oma-aloitemietinnöissäkin. Joskus ne voivat olla erittäin kiinnostavia, koska tässä vaiheessahan komissio miettii lainsäädäntöehdotuksiaan. Eli jos meillä on täsmällisiä ajatuksia jostain oma-aloitemietinnöstä ja voimme saada sille tukea yksiköstä, niin sitten voimme sanoa, että nyt kun vielä laaditaan näitä komission ehdotuksia, voimme vielä vaikuttaa niihin. Ja menettely menee aina asiasta vastaavan valiokunnan kautta. Eli valiokunnan puheenjohtaja ottaa sitten koordinaattorien suostumuksella yhteyttä tähän yksikköön ja sanoo, että me haluaisimme teettää tutkimuksen seuraavasta aiheesta. On erittäin tärkeää, että valiokunnat itse päättävät, mistä aiheesta tutkimuksia tehdään, koska valiokunnat tietävät, mitä lainsäädäntöä on tulossa tai mitä siellä pitäisi tehdä. Sitten tiedotuskampanja, miten sitä voidaan arvioida. No yhtäältä voidaan tietysti katsoa, kuinka paljon ihmisiä on käynyt katsomassa tuotteitamme. Esimerkiksi jos katsotaan, kuinka paljon meillä on kuuntelijoita internetissä, voimme nähdä, kuinka moni on meitä kuunnellut ja katsellut. Ja sitten Meillä on videopätkiä ja filmejä, joita voidaan käyttää TV-asemilla. Ja voimme katsoa sitten, kuinka usein niitä katsotaan, missä niitä on esitetty. Ja tästä voimme saada hiukan lisätietoa. Ja sitten olisi helpompaa tietää, millaista materiaalia käytetään parlamentin ulkopuolella, ja silloin nämä lukemat ovat aika hämmästyttäviä. Me olemme teettäneet yhden analyysin, teetimme sen aiheena huip- kärkiehdokkaat Euroopassa. Kysyttiin kansalaisilta, mikä oli tärkein syy mennä äänestämään. Miksi kävitte äänestämässä? Ja tietysti vastaukset eri jäsenvaltioissa ovat hyvin erityyppisiä. Mutta sitten kysyttiin myöskin kärkiehdokkaista – Oliko se syy mennä äänestämään? Ja siellä vai oli hyvin paljon vaihtelua Isosta Britanniasta. Ainoastaan yksi prosentti kansalaiset sanoi, että minä menin äänestämään kärkiehdokkaiden takia. Se nyt ei ole ihmeellistä, koska kärkiehdokkaat eivät käyneet esiintymässä isossa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja sitten 12 prosenttia oli taas lukema Saksassa, Itävallassa ja Luxemburissa. Sen nyt voi ymmärtää, 12 prosenttia kansalaiset sanoi, että me meni äänestämään kärkiehdokkaiden takia. Eli noin 9 miljoonaa äänestäjää pitivät kärkiehdokkaita ratkaisevana äänestämisen suhteen. Eli kampanjassa olemme vaikuttaneet huomattavasti tähän, eli että nämä ihmiset menivät äänestämään, koska meillä on tekniset infrastruktuurit ja muut kunnossa. Sitten kysyttiin Euroopan historian talosta, mitä sille kuuluu. No kyseessähän on historiallisesta rakennuksesta, eli sitä ei nyt kokonaan remontoida, vaan se asetetaan tähän historialliseen rakennukseen, ja tällä menettelyllä ei aina saada aikaan hyviä, pelkästään hyviä kokemuksia. Esimerkiksi Euroopan keskuspankin rakennus oli aikaisemmin muussa käytössä ja Hampurissa on kulttuurirakennus, jota käytetään nyt varastotilana. Ja nyt sitten kustannukset ovat kuitenkin nousseet huomattavasti. Eli meillä nyt tässä hiukan viivettä, koska nämä rakennustyöt saadaan päätökseen vasta tänä vuonna, mutta me olemme kuitenkin pysyneet kustannusten puitteissa – meillä nyt on hiukan viivästystä, mutta kun katsotaan koko tilannetta, niin se on kuitenkin ihan hyvä ja hyväksyttävissä oleva tulos. Ja ulkoapäinkin näkee, että kyseessä on hyvin kiintoisa rakennus. Sitten miniparlamentarium Strasbourgissa. Meillä on aina ollut se ongelma, että Strasbourgissa – on hyvin paljon vierailijoita. Varmasti 100 000 on aika lähellä totuutta, mutta hyvin vähän käy vierailijoita sitten muina kuin täysistuntoviikkoina. Eli Strasbourgin lukemat ovat pienemmät kuin Brysselissä, mutta yhden, vain yhtenä viikkona kuukaudessa on kysyntää. Ja nyt päätettiin että meille tulee tämä vierailija tila Louis Weiss-rakennukseen ja sinne voivat myöskin turistit tulla veneellä. Eli parlamenttia voi nyt käydä katsomassa. Ja sitten on vielä tämä miniparlamentaarium. Kustannukset ovat noin puolitoista miljoonaa euroa. Meillä on siis 100 000 kävijää vuodessa, jotka voisivat siellä käydä. Ja siellä nyt tehdään kahta asiaa. Ensinnäkin meillä on 360-asteinen filmi, jonka tunnette tältäkin parlamentaariumista. Eli siellä voi vierailijana nähdä kokoussalin. Ja sitten toiseksi koululuokat voivat tulla sinne kokemaan ja näkemään parlamenttia. Ja sitten on muita pienempiä tiloja. Meillä on tilat jo, niitä ei ole vielä käytetty järkevästi. Eli suhteellisen pienillä investoinneilla saisimme hyvin puolensa vetäviä mahdollisuuksia kävijöille käydä tutustumassa parlamenttiin. Sitten tämä One Stop Shop, yhden luukun järjestelmä, tämäkin on uusi järjestelmä. Ja me nyt jatkuvasti katsomme tilannetta, toimiiko se, käytetäänkö sitä. Ja no, sen palveluita kyllä käytetään. Brysselissä meillä on jo yksi henkilö siellä vähemmän. Se riittää kyllä sinne. Ja Strasbourgissakin nyt katsomme, tarvitaanko tätä Strasbourgissa vai ei. Ja jos tarvitaan, niin missä paikassa se sitten olisi. Eli tätä asiaa nyt tarkastellaan. Strasbourgin kustannuksista budjettivaliokunta hiljattain halusi tutkimuksen. Tutkimus on nyt tehty ja se, siinä todettiin, että 100 miljoonaa maksaa tämä Strasbourgin tilat. No, Luxemburgin tilanne on aika edullinen verrattuna Strasbourgin. Ja tilintarkastustuomioistuin on saanut aikaan suurin piirtein samat tulokset, eli noin 100 miljoonaa euroa. Eli nyt meidän täytyy käyttää näitä lukuja hyväksi tulevaisuudessa, eikä tulevina vuosina ole nyt mitään suurempia muutoksia tulossa. Eli 100 miljoonaa on nyt tämä lukema, josta puhutaan. sitten sanoit, että esitettiin joka vuosi samat kysymykset. No ehkä joudun antamaan samat vastauksetkin joka vuosi. Puhemiehistö on pitänyt kiinni tästä sääntelystä, eli on katsottu, mitkä menot tähän kuuluvat. Se saattaa hiukan vaihdella henkilön mukaan, mutta näistä kiinteämääräyksistä korvauksista on nyt tähän mennessä pidetty kiinni. Varstais, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minun on kaksi lyhyttä kysymystä, koska aikaa on niin vähän. Keskustelusta olen kaivannut vielä sitä, miten vapaaehtoinen eläkerahasto vaikuttaa parlamentin talousarvion Uusi henkilöstösääntö on astunut voimaan ja jäsenten ohjesääntö ja myös, myöskin vakuutusmatemaattista vajausta on ollut usean miljoonan verran. Voitteko lyhyesti kertoa, mitä mahdollisesti on odotettavissa tämän asian suhteen ja mitä vaikutusta tämä tulemaan parlamentin tulevalle budjetille? Toinen kysymys. Joulukuussa 2013 otettiin käyttöön Nespresso kahvikoneet tänne ja muihinkin rakennuksiin. Tämä aiheutti jotakin vastalauseita, kvestoreita kokoontuvat asian vuoksi. Ja todettiin, että tämä on vain muutaman kuukauden kokeilukausi, mutta nyt nämä ovat, koneet ovat olleet täällä yli vuoden ajan, joten mikä nykytilanne tämän asian suhteen on? Äh, ja kiitos muuten hyvistä vastauksista näihin kirjallisiin kysymyksiin. Tämä on erittäin hienoa keskustelua. Herr äh, Herzlichen Dank. Äh, zunächst Kiitoksia eläkerahasto. Sehän on vanha järjestelmä ajoilta, jolloin edustajilla ei vielä ollut mitään eurooppalaista eläkettä. Ja tilanne oli hyvin erilainen. Jotkut olivat hyvin katettuja, mutta toiset taas eivät. Eli siksi meillä nyt on tämä eläkerahasto. Sitten vuonna 2009 mietittiin, miten jatkamme tätä. Nyt kun tilanne on varmistettu kaikkien edustajien osalta. Ja silloin puhemiehistö päätti, että eläkerahasto päättyy, eli mitään lisämaksuja ei enää oteta. Ja silloinkin jo laskettiin, että on alijäämää, eli se tarkoittaa, että eläkerahasto ei pysty maksamaan tällä tämänhetkisen järjestelmän mukaan näitä eläkkeitä viimeiseen jäseneen asti. Eli olemme ryhtyneet uusiin toimiin. Esimerkiksi eläkeikää on nostettu. Eli varhaiseläke mahdollisuutta ei enää ole. Ja sitten kolmas toimi. Kaikki tämä on vaikuttanut siihen, että tämä, talijäämä on saatettu supistettua ja olemme ryhtyneet toimiin tilintarkastustuomioistuimen suositusten pohjalta ja puhemiesto on sitten tehnyt päätöksiä ja ne tehtiin siis huhtikuussa 2009 ja ne kaikki on sitten selvitetty perinpohjaisesti. Kuitenkin meillä on edelleen alijäämää ja on selvää, että jossain vaiheessa parlamentti joutuu paikkaamaan tämän vajeen. Tästä on tehty päätös myöskin puhemiestössä vuonna 2009, jotta parlamentin jäsenet voivat olla varmoja siitä, että he saavat eläkkeensä. Eli jossain vaiheessa, emme nyt tiedä vielä milloin, meidän täytyy katsoa, miten sijoitusta tilanne kehittyy. Eli meidän täytyy sitten katsoa, miten tiettyjen edustajien eläke ennen vuotta 2009 maksetaan parlamentin rahastosta. Ja sitten tämä Nespresso-kysymys. Niin ensinnäkin Budjettineuvotteluissa budjettivaliokunnassa esitimme toiveen, että budjettivaliokunta poistaisi 44 miljoonaa. No, 23 miljoonaa oli helppoa, koska Konrad Adenaueria ei vielä ollut alustettu. Ja sitten oli vielä 11 miljoonaa, joita etsittiin. Ja siihen kuului myöskin tämä summa, joka oli budjetissa kahvitarjoilua varten valiokunnissa. Tämä kahvi oli aina kiistelty kysymys. Toiset pitivät siitä ja toiset katsoivat, ettei muutaman ku- tunnin kahvin keittäminen parantanut sen makua. Ja nyt sitten olemme tilanteessa, eli tätä kahvia ei enää tueta kokouksissa, vaan jokainen sitten saa laadullisesti aika korkeatasoista kahvia eurolla, mutta vettä jaetaan kyllä edelleen ilmaiseksi, koska kysehän on hän terveydestä, jos on tuntikausia kokouksessa. Tämä kompromissi oli kuitenkin aika laajalti hyväksytty. Eli nyt meistä tämä on vaikuttanut hyvältä ratkaisulta. Eli tähän mennessä ei ole mitään aikomusta poistaa näitä vaan uskomme, että tämä nyt on ollut oikea ratkaisu, mutta tästä nyt ollaan edelleen eri mieltä. Kaksi puheenvuoropyyntöä vielä. Ja pyytäisin, että tulkitaan äh, py- ja jäisit paikalle hieman pidempään kuin normaalisti. Olkaa hyvä. Presidente di essere... Kiitoksia. Yritän nyt puhua nopeasti ja haluaisin kiittää varapuhemiestä siitä, että hän on paikalla. No sitten budjetista Yksi täsmännys olisi ollut hyvä. Tämä liittyy varapuhemiehinkin. Ja me olemme tätä nyt toistaneet, koska tämä oli meistä aika ikävä tapa pitää meidät ulkopuolella tässä tilanteessa, jossa olisimme vaikuttaa rakentavalla tavalla tähän tilanteeseen. No niin, yksi tärkeä asia. Julkisten varojen käytön rationalisointi on kysymys, joka koskettaa kaikkia veromaksajia. Monet eivät pysty maksamaan edes perustarvikkeita, eli meidän täytyy nyt menojen suhteen olla hyvin tarkkoja. No sitten yksi asia on hyvin tärkeä Italiassa, eli julkinen rahoitus puolueille ja poliittisille säätiöille. Esimerkiksi Euroopassa, äh, Italiassa 90-luvulla luovuttiin tästä käytänteestä, se ei ollut oikein. Eli veromaksajat eivät tukeneet näitä ratkaisuja ja Euroopan parlamentti sitten 25 miljoonalla rahoittaa puolueita ja 10, sitten 10-13 säätiötä. Eli haluaisin tietää, onko mahdollisuutta olla mukana saada, tai saada kansalaiset mukaan tähän ja kuulla, mitä he ovat mieltä tästä. Ja sitten Euroopan historian talosta. No, 55 miljoonaa on tähän jo varattu ja sitten 30 miljoonaa on maksettu jo parin vuoden aikana. Eli haluaisin nyt tietää, onko oikein käyttää tällaista varaa, tällaisia summia itsensä juhlistamiseen. Jos täällä on muita lukemia, niin voitte kertoa niistä. Sitten nämä tiedotuspisteet, 37 miljoonaa. Täällä on hyvin kalliita suurissa eurooppalaisissa kaupungeissa, Pariisissa, Roomassa myöskin – ne ovat hyvin kalliita Madrid. Eli haluaisin tietää, onko leikkauksia suunnitteilta ja mitä näissä tiedotuspisteissä oikeastaan tehdään. Ja sitten vielä henkilökohtainen kysymys. Nämä vierailukäynnit parlamentissa. Meillähän on hyvin paljon vierailijoita. Ja haluaisin tietää näistä varoista. Olisiko mahdollista saada tietoja näistä koska minulta aina kysytään näitä tietoja. No sitten olemme esittäneet tarkistuksia siihen, mikä meistä on tärkeää. Ja meidän täytyy vähän ponnistella Guen avulla. Täysistunnossa äänestimme budjetista, mutta ikävä kyllä meidän ryhmämme sitten ei ollut mukana siinä. Ja sitten 10 prosentin leikkaus eläkkeeseen ja sitten 15 prosenttia vähemmän matkakuluja. Ehkä voisimme hiukan ponnistella enemmän tällä saralla. Kiitos. Ja herra pääsihteeri vastaa. Danke für... Kiitoksia paljon teidän kysymyksistänne. Ensinnäkin jo aiempina vuosina parlamentti on talousarviossaan säännönmukaisesti toiminut niin, että vuonna 2014 annettiin 0,4 prosentin lisätalousarvio, tämä suhteellisen pieni. Keskustelussa budjettivaliokunnan kanssa olemme ottaneet motoksemme Safe and Invade, eli olemme tarkastelleet sitä, mitä tarpeita vielä on ja, ja sitten katsottu, mitä ei enää tarvita. Toisaalta on ryhty uusiin toimiin, esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja eurooppalainen demokratia ovat tästä yksi esimerkki. Haluamme tehdä, tehdä tästä toiminnastamme yleisempääkin. Siksi varanhoitojärjestelmä, jota tulevina vuosina tullaan kehittämään, tulee tärkeä. Eli voidaan jatkuvasti tarkastella, onko varat järkevästi käytetty hyväksi ja mitä niillä tarkalleen on saatu aikaan. Tällaisesta täystymistavasta tehdään systemaattinen. Sitten puolueista ja säätiöistä toteaisin, että tietystikin mielipiteet ovat monenkirjavia. Euroopan unionissa on puolueita ja säätiöitä, joita rahoitetaan julkisista varoista. Jäsenvaltioissa on erilaisia rahoitusjärjestelmiä näitä varten. Joskus käytännössä näiden rahoitus toteutuu yksityisistä lähteistä – käsin. Ja monet sanovat, että olisi parempi, että rahoitus olisi avoimempaa ja kriteerit olisivat tiukempia eurooppalaisten puolueiden ja sääntiöiden suhteen Euroopan historian talosta. Te mainitsitte luvun, joka oli 30 miljoonaa vuonna 2014 kuuden vuoden ajalta, siis ei vuonna 2014, vaan yhteensä kuudelta vuodelta. Niin se oli totaalisumma, pyydän anteeksi. Niin 2014 15,3 miljoonaa oli menoja koko kaudelle. Oli käytetty juuri tämä summa, jonka te mainitsitte. Tämä piti kyllä paikkaansa ne kuudelle vuodelle. Kaikki luvut on asiakirjoissa mukana, mutta 30 miljoonaa siis ei vuodelle 2014, vaan viimeiselle kuudelle vuodelle yhteensä. Ja sitten tietyt summat, jotka halutaan periä takaisin, tämä mahdollista rahoituspääosasto on valmis vastaamaan tätä koskeviin kysymyksiin ja voi mainita tällaisia tapahtumia. Kiitoksia. Vielä pari kysymystä, mutta mutta ei teille pääsihteeri, vaan sisäiselle tarkastajalle. Te annatte kertomuksen, niin ensimmäinen kysymys kuuluu. On tietysti tärkeää saada tällainen kertomus etukäteen, että siihen voidaan tutustua. Komissiolta saamme kertomuksia niin ikään. Siksi olisi hyvä, mikäli tekin toimisitte näin, ja tämä oli ensimmäinen seikka. Ja toinen seikka, että totesitte, että teitte tilintarkastuksen, joka kohdistuu matkatoimiston, ja annatte kymmenkohtaisen huomatuslista. Mitä nämä kymmenen huomatusta olivat? Matkatoimisto on sellainen piste, johon kollegat jatkuvasti antavat hyvin paljon inputtia. Ja sitten että Yksi suositus oli pistämättä täytäntö. Mikä tämä suositus oli? Kiitos jo etukäteen vastauksista. Uh, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäiseen kysymyksen vastauksena liittyen tämän vuosikertomuksen ähm, jakamista. Itse asiassa vuosikertomukseni on ähm, talousarvion valvontavaliokunnan valiokunnan ähm, sihteeristöllä ollut valiokunnan keskustelun jälkeen se on siis valiokunnalle sieltä jaettu. Toinen kysymyksenne liittyy äh, matkoihin. Tarkistus, joka tehtiin, oli itse asiassa jäsenten normaalien matkakulujen tarkastus ja äm, kolme alaa tässä toimessa erotettiin Ensimmäinen näistä, anteeksi, nämä, siis nämä kymmenen asiakkaat katsovat kolme alaa, eli ensin näkin nämä kiinteät korvaukset, jotka perustuvat etäisyyteen. Meillä pitäisi olla äh, ehkäpä yleinen tutkimus näiden mm, korvauksien myöntämisestä ja ajattelustollinen takana. Tämä olisi yksi mahdollisuus sääntöä pitäisi harkita uudelleen. Sitten toinen ala, jonka nämä toimet kattoivat, olivat ne toimet, joita tehtiin hallinnollisen tehokkuuden parantamiseksi näissä ennakkotilien osalta, että voitaisiin toimia esimerkiksi niiden kohdalla tehokkaammin. Kolmas ala, joka toimet kattoivat, oli todellakin ulkoisten matkatoimistojen käyttäminen. Niiden osalta mielestämme pitäisi tutkia sitä, miksi jäsenillä on sellainen käsitys, että matkatoimiston kustannustehokkuutta pitäisi parantaa. Ja sitten toinen kysymys on se, että meidän pitäisi kasvattaa luottamusta näihin dokumentteihin, joita ulkoiset matkatoimistot tuottavat ja myöskin tarkastella paremmin erilaisia IT-sovelluksia, joita matka alalla on käytössä ja niiden mahdollisuuksia. Sitten tarkastelimme automatkoihin liittyen erityisiä mahdollisuuksia vähentää entuudestaan autolla matkustamista ja korvauksia, joita siihen myönnetään, ja tarkastelimme myöskin toimia, joiden kautta voisimme parantaa ja jo tehtyihin parannuksiin pohjaten äh, hallintointi- valvontakuluja, ähm, hallinnoida esimerkiksi eh, niin, että meillä olisi tarkastuksia, joita tehdään ennen maksuja ja tällainen tarkastajien joukko. Ne voisi nopeuttaa toimintaa ja tarkastella myöskin it tukia, joita parlamentin jäsenille annetaan. Erityisesti kiinnitämme huomioon uuteen IT-sovellukseen, joka voisi auttaa jäsenten matkojen osalta valvonnassa. Tämä ottaa huomioon sen, että aikaisemmasta ympäristöstä, kun meillä oli kiinteä määräisiä korvauksia, tapahtunut siirtymä on ollut suuri, niin meidän täytyy ottaa huomioon se tosiasia, että jäsenten täytyy tarjota tositteet maksuista saadakseen korvaukset. DG Finance pääosasto on tehnyt paljon parannuksia yleiseen rakenteeseen ja uskoakseni tämä voisi olla uuden IT-järjestelmän pohjana. Kolmas kysymyksenne koski vierailijaryhmiä ja toin esiin sen tosiasian, että myöskin meidän kertomuksessamme äh, vuodelta 2010 koskien vierailijaryhmiä. Olemme raportoineet, että huomattavia riskejä sisältyy siihen, että jatkuvasti vierailijaryhmille maksetaan käteisenä korvauksena. korvauksia. Totesimme tämän tuolloin ja olemme yhä sitä mieltä, että tämän tyyppiset korvaukset pitäisi tehdä vain tilisiirroin. Kriittinen toimi, johon viittasin, esityksessäni erityisesti liittyy itse asiassa tapaan korvata tietyn tyyppisiä matkakuluja vierailijaryhmille. Meillä on tässä äh, DJ Komin kanssa erimielisyys sääntöjen tulkinnan suhteen ja me toivomme, että tämä asia ratkeaisi ähm, on vielä muitakin toimia, jotka liittyvät sisäisen IT-järjestelmän kehittymiseen. Niiden pitäisi tulevaisuudessa auttaa ryhmien hallinnointia. Kiitoksia. Kiitos. Kollega oli pyysi vielä lopuksi puheenvuoroa ja sitten pääsihteeri. Eh, Kiitoksia näistä huomioista. Tämä on ollut hyvin hyödyllistä keskustelua. Myöskin puhemiehistössä otan esiin näitä kysymyksiä ja täällä on nyt erilaisia kantoja tullut esille hyvin monista kysymyksistä, joita olemme tänään käsitelleet. Pari kysymystä. Puhemiehistössä on alettu pitää huolta turvallisuuskysymyksistä. Olemme käsitelleet näitä jo pitkään. Varmaan muistatte, että toukokuun lopulla – hiukan ennen Eurooppa-vaaleja Brysseleitä hyökättiin juutalaismuseoon Brysselissä. Ja tämä tietysti välittömästi vaikutti siihen, että puhemiehistö vähän mietti näitä turvallisuuskysymyksiä. Kyse oli muutamasta viikosta, koska terroristiteoista on tullut hyvin paljon vakavampia. Ja tästä on jo kuukausia aikaa. Ja näiden kuukausien aikana voidaan sitten nähdä, millaista turvattomuutta täällä on ja ryhtyä sitten toimiin, joilla päästään todelliseen turvallisuuteen. Kuten pääsihteeri sanoi, osa näistä toimista on jo toteutettu. Meillä on enemmän ulkoista suojelua. Tietysti tähän tarvitaan myöskin resursseja toimia, jotka johtavat myöskin rakenteellisiin muutoksiin rakennuksessa, joka on vähän niin kuin kampus. Eli kaikki pääsevät tänne sisälle, ja näin on ollut hyvä. No nyt meidän täytyy vahvistaa turvallisuutta, ja tämä ei koske pelkästään parlamentin jäseniä, eikä pelkästään niitä, jotka ovat mukana parlamentin työssä, ei pelkästään virkamiehiä ja toimihenkilöitä, vaan meillä on myöskin työntekijöitä, jotka toimivat täällä parlamentin tiloissa ja meidän täytyy taata heidän turvallisuutensa. Yksi kysymys, joka meitä nyt mietityttää, on myöskin mentaliteetin muutos, koska on kiva sanoa, että me olemme kuin kampus, mutta Amerikan kampuksilla, no mehän tiedämme, että sitten joku hullu tulee sille ampumaan ihmisiä. Eli meidän täytyy huolehtia turvallisuuskysymyksistä, koska muuten täällä saattaa olla terroristi-iskuja, niin kuin on jo nähty ja se asettaa sitten vaakalaudalle ihmishenkiä ja koko tämän demokraattisen järjestelmän. Eli puhemiehistössä nämä asiat tiedetään hyvin ja haluan kiittää pääsihteeriä. Hänhän on pitkään jo yrittänyt katsoa, mitkä olisivat oikeanlaiset toimenpiteet. Sitten toinen kysymys liittyy Euroopan historian taloon. Se on erittäin hieno tilaisuus ottaa vastaan vierailijoita, jotta he paremmin tuntisivat Euroopan demokraattista historiaa. Mutta se on myöskin erinomainen viitepiste eurooppalaisille tutkijoille ja myöskin kansainvälisille tutkijoille. Se on se paikka, jossa meidän yliopistomme voivat saada Brysselin toimipisteen, johon ne voivat aina viitata. Meidän pitää nähdä se suurena mahdollisuutena, ei pelkästään menoeränä, joka koskee tuhansia ihmisiä, jotka käyvät vierainamme, vaan tämä on myöskin mahdollisuus parantaa omaa tieteellistä yhteisöämme. Me tarvitsemme tällaista verkostoa, me tarvitsemme eurooppalaisia verkkoja Välimeren alueella ja kansainvälisesti. Eli tämä on erinomainen mahdollisuus. Mietsikää, mitä tutkijoille, nuorille tutkijoille tämä merkitsee yliopistoillemme. Eli on tällainen viitepiste. Kolmanneksi Kaikki, mistä me päätämme direktiiveissä, säännöissämme, jotka koskevat parlamentin ulkoisia markkinoita, niin ne koskevat myöskin Euroopan parlamenttia. Koska joskus kauan sitten tehtiin tiettyjä päätöksiä, jotka koskevat Euroopan parlamentin taloutta, ikään kuin me emme olisi mukana Euroopan markkinoilla. Kuten pääsihteeri sanoi, mehän olemme mukana Euroopan markkinoilla. Eli esimerkiksi sopimukset, markkinat, kilpailu, yrittäjän riski. Tämä koskee myöskin parlamentin tavallista talouselämää. Ja siksi meidän täytyy nyt esimerkiksi solmia tiettyjä sopimuksia, jotka liittyvät peruspalveluihin. Ja usein parlamentin jäsenet ja avustajat valittavat niistä, koska esimerkiksi jos ei ole kilpailua, niin sitten ruoka ei välttämättä ole kovin hyvää. Ja tähän täytyy saada muutos. Ja tietysti jos parlamentin jäsenet haluavat, että tähän tulee muutos. Eli täytyy muistaa taloudelliset kysymykset myöskin parlamentin sisällä. Se on tärkeää. Ja kiitoksia tästä iltapäivästä. Toivottavasti tapaamme pian uudelleen, puheenjohtaja. Madame la présidente, monsieur le secrétaire général, Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja, hyvä pääsihteeri, hyvä varapäämies, hyvät puheenjohtajat, hyvät kollegat. Tämä on ollut mielestäni erittäin rikastuttava iltapäivä äh, minulle itselleni äh, näiden töineni vuoksi, joihin nyt ryhdyn seitsemässä ähm, helmikuuta tulemme käsittelemään näitä ja mielenkiintoista oli käydä tämä keskustelu, joka tekee mahdolliseksi vielä eteenpäin päästä. Nyt Markus Piperille kollegallemme haluaisin sanoa, että työmme ydintä uskoakseni on aina täällä Euroopan parlamentissa ollut ja äh, Saksassakin varmaankin on, kun Bundesbahnin junat aikaisin ajoissa saapuvat, niin jonkun täytyy äh, tämä taata ja välillä, jos juna ei saavu ajoissa, niin sitä saa kritisoida ja tämä on sitä, mitä minäkin olen pyrkinyt toteuttamaan omassa mietinnössäni ja halunnut onnitella Euroopan parlamentin hallintoa näistä jatkuvista mm, parannuksista ja samalla tuoda esiin niitä mahdollisuuksia mm, parantaa asioita tietyillä aloilla, joita on mielestäni olemassa, mutta täytyy sanoa, koska tämä juuri tässä toistettiin, äsken hän jo poistuukin, ei pidä olla vain anekdoottinen yksityiskohtiin takertua pääsihteerin vastaus liittyen näihin puhemiehiin satoihin kilometreihin, oliko hän äh, nyt äh, takakontissa vai pelkäjän paikalla vai ratissa vai missä, niin uskoakseni äh, nyt vakavasti ottaen jäsenten tämä, välillä, ja tämän sanoisin Markus Piperille, tämä kysymys, joka esitettiin, niin siihen oli jo pääsihteeriltä tullut vastaus kirjallisesti ja meidän roolimme nyt on tässä mennä hiukan pidemmälle asioissa. Sitten pääsihteerin tarjoama vastaus liittyen näihin kysymyksiin, joita me olemme kirjallisesti marraskuussa hänelle osoittaneet, osoittanut oli erittäin hyvä ja sitten haluamme tässä mietinnössä vastuuvapauden myöntäisen 2013 keskittyä. Sehän on meidän aiheemme tässä ja meidän täytyy hyvin tarkasti pyrkiä keskittymään näihin asioihin, eikä mennä näihin ajankohtaisiin asioihin, jotka ennemminkin koskevat vuotta 2014 tai 2015. Ja mm, sitten vielä hyvin mielenkiintoinen asia. Me olemme päättänyt ja te olette päättäneet, että ENVY-valiokunta tulee olemaan tässä vaparittomuudessa ähm, etulinjassa ja tässä asiassa me menemme oikeaan suuntaan. Olemme tehokasta työstä tehneet. Meillä ei ole enää tällaista paperivuorta vieressämme tässä pöydillä. Ja sitten yhteenvetona sanoisin, että tämä on eh, herra Vanille vastaus. Mielestäni on tärkeää, että eurooppalainen pääoma, eh, Pariisin tai Roomin, Rooman tyyppiset eh, kaupungit olisivat sellaisia, että niissä olisi Euroopan parlamentin näyteikkunana toimivia toimistoja ja sitten näin kaikki poliittiset toimijat, joita me täällä olemme, voisivat käyttää myöskin näitä toimistoja hyväksemme. Aina minä teen näin, kun menen Pariisiin. Ähm, mitkä tahansa kollegat, missä tahansa poliittisesta ähm, leiristä voivat ähm, näihin ähm, parlamentin toimistoihin järjestää tapahtumia, järjestää siellä keskusteluja ja erilaisia puheita Eurooppaan liittyen. Kiitoksia. Haluaisin kiittää pääsihteeriä, varapuhemiestä, herra Kalvinia ja kaikkia kollegoita ja ennen muuta tulkkeja, jotka salivat sen, että pystymme kokoontumaan hieman pidempään tänään. Kokous jatkuu huomisaamuna kello yhdeksän.